Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vous... Hyvät kollegat, jos teille suinkin sopii, niin pyytäisin teitä nyt istuutumaan paikoillenne, jotta voisimme aloittaa aamupäivän kokoustyöskentelyn. Donc, comme le, le président Sirkeski... Kuten puheenjohtaja Sirkivski eilen sanoi, hän on tämän aamupäivän poissa Luxemburissa osallistumassa neuvoston kokouksi, josta odotamme tärkeitä päätöksiä meidän sektoriamme. Ajatellen hän tulee joukkoomme takaisin tänä iltapäivänä hän pyysi nimenomaan minua olemaan hänen sijaisenaan ja vetämään tämän aamupäivän kokouksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Senpä vuoksi minä ehdotan viivyttelemättä, että nyt käynnistämme kokoustyöskentelyn. Mehän aloitimme jo eilen tämän viikon työt Meillä on tarkoitus esitellä tutkimuksen tulos ihan esityslistan mukaisesti, jossa on tarkoitus vertailla maanviljoiden tuloa EUn alueella. Tämän tutkimuksen, tämä tutkimus on tietysti tehty meidän valiokuntamme varten. Tulovertailu EUn jäsenvaltioiden välillä. Tietänette varsin hyvin, että yksi tavoitteistamme – jota yhdessä viemme eteenpäin YMPn sisällä pyrimme takamaan yhdenvertaisen elintason maaseutuväestölle erityisesti. Pyrimme kohottamaan henkilökohtaista tulotasoa niille, jotka työskentelevät maanviljelyssä. Ja tänä päivänä me olemme tajunneet, että tämän tavoitteen pitää olla yksi tärkeimmistä prioriteeteista meidän toiminnassamme. Sen takia me haluamme nyt tehdä tilannearvion maanviljelijöiden tulotilanteesta EU-ssa tutkimalla erilaisia dynamiikkoja jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden kesken. Tämän pitäisi tarjota meille joitakin suosituksia tietysti, miten voimme parantaa näiden maanviljelijöidemme tulotasoa omissa nimissäni ja ja tämän valiokunnan nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi henkilöä, jotka ovat toteuttaneet tämän tutkimuksen, herra Berkeley Hill ja herra Dylan Bradley. Eh, agra-järjestöstä yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kiitos etukäteen heidän suorittamastaan työstä ja esittelystä, jonka he tulevat nyt toteuttamaan tässä aivan välittömästi. Annan sen jälkeen puheenvuoron komission agripääosaston edustajalle, jotta hän voi käyttää asiasta puheenvuoron ennen kuin käynnistämme varsinaisen keskustelun, niin kuin meillä on ollut tapana toimia tässä valiokunnassa. No niin, sen enempää. Minä annan nyt puheenvuoron tutkijoille. tutkijoille. En tiedä, kumpi teistä aloittaa. Olette sopineet keskenänne siitä varmasti. Ja sen jälkeen sitten käymme keskustelun tästä aiheesta, kuinka tärkeä se meille onkaan. Voin vain arvata, kuinka se on meille elintärkeä, jos voin käyttää tätä termiä. My name is Barclay Hill. I'm... Kiitos puheenjohtaja. Olen Barclay Hill, olen maatalouden taloustieteilijä. Kollegani tohtori Dylan Bradlin Ecosays Consultingin kanssa teen yhteistyötä. Olemme hyvin iloisia, että saimme tämän työtehtävän Euroopan parlamentilta. Ja tämä raporttitutkimus on paljon pitempi kuin mitä voimme yhdessä kokouksessa käsitellä. Eli tänään voimme esitellä vain muutamia keskeisimpiä kohtia ja pyrkiä vastaamaan kysymyksiinne. Tämän esityksen rakenne on seuraavanlainen. Näette sen tästä lyhyesti johdanto. Sitten puhun vähän tietolähteistämme ja menetelmistä. Ehkä vähän pidempään kuin mitä te pitäisitte sopivana. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että saadaan selvyys joihinkin perusperiaatteisiin, menettelyihin, joilla mitataan tulotasoja. Tämä pitää saada selkeästi ihmisten mieleen. Ja myöskin ne tietolähteet, jotka ovat käytössä, näiden menetelmien käytössä. Ja sitten esitellään tulokehitys maatalouden saralla. Erityisesti minua kiinnostaa se, miten muutokset, joita on nähty maataloudessa, heijastelevat sitä, mitä Euroopan unionissa on tapahtunut. Me tiedämme esimerkiksi, että historiallisesti maatalous on tiukassa tilanteessa, mikä, mitä tulee kustannusten ja hintojen suhteeseen. Näin on aina ollut viime vuosisatoina joka tapauksessa. Näin on painetta maanviljelijöiden tulotason suuntaan. Ja tämä on myös johtanut siihen, että viljelijöitä on vähemmän ja näin tulotaso voi pysyä ennaltaan ja, ennallaan. Ja miten tämä tilanne on kehittynyt Euroopan unionissa? Toinen perusperiaate maataloustulojen osalta on se, miten tulot vaihtelevat vuodesta toiseen. Viljelijät tietävät, että tulot vaihtelevat ja lähtevät toimiin esimerkiksi monimuotoistamisen kautta, jotta voisivat vastata näihin tulojen muutoksiin, vaihteluihin. Ja lisäksi vielä monimuotoisuus, se, että tiloja on niin monenlaisia, niin moni, monen eri kokoisia. Ja miten tämä nähdään tilastotiedoissa, joita Euroopan unionissa saadaan kerättyä? Seuraavassa osiossa katsotaan taustalta löytyviä syitä tuoreille muutoksille maanviljelyksen alalla. Mikä näiden muutosten takana siis? Viides osio käsittelee jäsenvaltioiden välisiä eroja. Minun on lisättävä, että jäsenvaltioiden asema kokonaistutkimuksissa liittyi näihin viitearvoihin. Tällainen tämä tilanne on. Ja sitten lopullisessa vaihe, viimeisessä vaiheessa suositukset, poliittiset ja tilastotieteelliset suositukset niiden tietojen pohjalta, joita olemme keränneet. Tutkimuksen tarkoituksena on verrata viljelijöiden tuloja. Tämä on otsikko, mutta minkälaisia vertailuja meidän pitäisi tässä katsoa? Nämä lähtökohdat ovat tärkeitä, koska näin voidaan kiinnittää huomiota yhteisen maatalouspolitiikan keskeiseen tavoitteeseen, jonka mukaan halutaan taata kunnollinen elintaso maatalousyhteisölle. Ne teistä, jotka ovat ehkä nähneet työtäni viimeksi kuluneen 30 vuoden ajan Eurostatille ja muille, tiedätte varmasti, että minua kiinnostaa aivan erityisesti tämä kunnollinen elintaso maatalousyhteisölle? Miten se mitataan, miten sitä valvotaan ja miten politiikan hyvä toteutuminen voidaan nähdä tämän elintason turvaamisena? Kuitenkin tähän liittyy perushuoli, joka liittyy maanviljelijöiden kotitalouden tuloihin. Emme voi olla varmoja, koska koskaan ei asiaa ole määritelty. Euroopan toimielimissä. Mikä on tällainen kunnollinen elintaso maatalouden alalla? Eikä koskaan ole määritelty myöskään, mikä on maatalousyhteisö. Yhteisö koostuu kotitalouksista, kuten kaikki muut yhteisöt, mutta maatalousyhteisössä on kotitalouksia, joilla on oma tila, vai onko kyse sellaisista, joiden päätulo on jotenkin riippuvaista maataloustuotannosta? Tämä määritelmäkysymys on oikeastaan äärimmäisen tärkeä. jotta voidaan kunnolla katsoa maatalousalan kotitalouksien tuloja, vaihteluita ajankuluessa ja sitä, miten tulot jakautuvat. Kuitenkin tämän lisäksi on selkeää poliittista kiinnostusta, että voidaan verrata eri kokoisten tilojen tuloeroja, eri tyyppisten tilojen tuloja ja eri jäsenvaltioiden ja alueiden välillä myös. Kyse ei ole ainoastaan näistä tasoista. Tasot ovat sinänsä tärkeitä, erityisesti kun ajatellaan elintasoa mutta lisäksi suunnan muutokset, tulon vakaus ja se, miten tulot jakautuvat. Miten voi olla esimerkiksi niin, että jos katsotaan maataloustyöntekijöiden tuloa, nähdään, että merkittävä vähemmistö esittää kielteistä tuloa vuosittain että tällä miinuksella. Miten tämä on mahdollista? No, silloin on muitakin tulonlähteitä kuin oma tila. Ja kokonaistulot ovat riippuvaisia siis siitä, mistä muualtakin saadaan tuloa ja kuinka paljon. Lyhyesti minun täytyy käsitellä sitä, miten mitataan maatalouden tuloja, siis tilanpitojärjestelmää. Kansallinen tilanpitojärjestelmä ja eurooppalainen – antaa meille kaksi mahdollisuutta mitata tuloja. Tuloja voidaan mitata tulon, anteeksi, toiminnan pohjalta, kuten maataloustuotannon. Se on yksi tapa. Toinen tapa on katsoa tuloa, jota syntyy tietyissä yksiköissä. Maatalouden alalla tämä on yleensä kotitalous mutta on olemassa yritysmuotoisia tiloja myös ja muidenkin, muunkinlaisia yksiköitä. Mutta totta kai kun käsittelemme yhtä alaa kahdelta eri kannalta, niin kaksi lähestymistapaa voidaan yhdistää toisiinsa. Ja se näkyy tästä kaavakuvasta, joka on nyt edessänne. Tuo harmaa ala liittyy maataloustuotantoon toimintaan. Ja sitten tuo yrittäjyyden luoma tulo näkyy tuossa. Ja tässä nähdään yhteys kolmen eri mallin välillä, eli kotitaloudet, yritykset ja muut. Ja tämän kaavakuvan pohjalla näette sellaiset alat, joita ei ole harmaalla väritetty. Nämä ovat sellaista toimintaa, joihin kotitaloudet ja yritykset lähtivät sen lisäksi, että hoitavat maataloustuotantoa. Jos katsotaan kotitalouksia, niin ensimmäinen ja suurin, näette tuossa vasemmalla – että on tällaisia maatalouskotitalouksia, joilla ei muita toimintaa ole. Kaikki tulo tulee siis maanviljelyksestä ja kun siirrytään sitten oikeammalle, nähdään yhä enemmän kotitalouksia, joissa muunlainen tulo on merkittävää. Ja jossain vaiheessa nähdään, että kotitaloudessa voi olla enemmän tuloja muusta kuin maataloustuotannosta, muusta kuin tilalla tapahtuvasta toiminnasta. Uh, uh, Seuraavassa katsotaan menetelmiin liittyviä kysymyksiä, kun pyritään mittaamaan maatalouskotitalouksien tuloja. Eurostatin mallin mukaan tai YK FAON mukaan. Tärkeimmät indikaattorit, kun katsotaan maatalouden kotitalouksien tuloja, niin silloin katsotaan tuloja jäsentä kohden ja yksikköä kohden. Eli äh, katsotaan kaikkia tuotantokustannuksia, poistetaan ne siitä tulosta. Ja tämä kattaa tulot kaikkialta, siis tilalta, muusta toiminnasta, eläkkeistä, kiinteistöistä. Kuten jo mainitsin, menetelmä katsoa vähän eri tavoin sitä, mikä on maatalous, kotitalous. Niukasti katsotaan sitä, missä maataloustulo on keskeisin ja laajemmin, jos katsotaan, katsotaan kaikkia kotitalouksia, jotka saavat maataloudesta jotain tuloja. Vaikka tämä on kiinnostava tapa mitata viljelijöiden tuloja, niin tällä hetkellä ei ole EUn tilastotieteellistä järjestelmää, joka antaisi meille tietoa maatalouskotitalouksien tuloista ja mahdollistaisi sen, että voitaisiin vertailla maatalouskotitalouksien tuloja ja muita ammattiryhmiä. Tämä on mielestäni merkittävä tiedon puute. Lyhyellä aikavälillä pitää katsoa, mitä tietoja voimme saada yksittäisistä jäsenvaltioista. Tämä tieto on pirstaloituneena, eikä tieto ole täydellistä. Kattavaa. Miksei meillä sitten ole kunnollista tietoa, jonka pohjalta voitaisiin selvittää näiden tilojen tai kotitalouksien tuloja verrata muihin ammattiryhmiin. Ja voitaisiin nähdä, minkälainen on suhteellinen elintaso. Jos katsotaan erilaisia niin syitä voi olla erilaisia. Ensinnäkin poliittista kysyntää ei ole paljon. Miksi sitä kysyntää ei ole? No ainakin menneisyydessä jotkut poliitikot olettivat, että viljelijät olivat täysin riippuvaisia tiloistaan tulojensa osalta. Tämä ei selkeästi enää päde. Joidenkin poliitikkojen mielestä oli niin, että jos nähtiin, että näillä kotitalouksilla oli suuremmat tulot kuin muilla yhteiskunnassa. Tämä olisi poliittisesti hankalaa. Lisäsyy on vielä se, että kun mittausjärjestelmiä luotiin 30- ja 40-luvulla, sinne asti juontavat juuret nykyjärjestelmässä, niin ei lähdetty kotitalouksista, vaan lähdettiin siitä, mitä tuloa syntyy maataloustuotannosta, eikä katsottu siis koko kotitalouden tuloja. Ja kun joku järjestelmä on käytössä, niin sitä yleensä käytetään. Ei välttämättä ihan oikein, mutta tilastotietoja voidaan käyttää myös väärin. Lisäksi yhteisessä maatalouspolitiikassa ei ole ollut tällaisia vaatimuksia tai mekanismeja, jota varten on tarpeen tietää viljelijöiden kotitalouksien tulot. Eli käyttäjät voivat olla tyytyväisiä, jos saadaan jonkinlainen luku, jonka nimeksi on merkattu maataloustulo. Vaikka se ei ole sopiva mittauskeino, niin se otetaan kuitenkin käyttöön. Vielä lisää syynä löydetään byrokratioiden tarpeet ministeriöt, maatalousministeriöt pyrkivät yleensä tukemaan viljelijöiden tuloa. Ja se, mikä saattaisi olla tämän hankkeen kanssa ristiriidassa, ei saa byrokraattista tukea. Ja sitten vielä viimeisenä kohtana se, että tietoa ei ole riittävästi tarjolla. Meillä on ongelmia tietolähteiden kanssa. Usein tietoa ei kerätä jäsenvaltioissa, kun kysellään viljelijöiden tuloja tai kun katsotaan verotusjärjestelmää. Monissa jäsenvaltioissa viljelijöitä ei veroteta tulon pohjalta, varsinaisen tulon pohjalta, tai kaikkia viljelijöitä ei. Ja siksi näissä maissa viljelijöiden ei tarvitse tällaisia tilejä pitää, ja siksi tätä tietoa ei ole ja siirtyisin eteenpäin sitä, että on tietoja, mutta niitä ei käytetä. Sitten katsotaan maataloustuloja. Tämä on onnistuneempi osio. Euroopan unionissa on kaksi keskeistä järjestelmää selvittää tuloja, joita saadaan maataloustoiminnasta – Ensinnäkin maatalouden tilinpito. Eurostat on vastuussa. Tämä on ylhäältä alas lähestymistapa arvioiden mukaan. Katsotaan koko maataloussektoria, arvioidaan. Jos halutaan tietää, miten paljon maataloustuotantoa voidaan mitata viljelyala arvioida satoja ja sitten arvioida, mikä on näiden satojen arvo. Ensimmäiset arviot Eurostatista saadaan ennen kalenterivuoden loppua, mutta nämä ovat sektorialakohtaisia, ei pystytä kertomaan paljon siitä, mitä tapahtuu yksittäisillä tiloilla tai tietyn kokoisilla tiloilla. Tämä on siis ajankohtaista tietoa, mutta aggregaattimuodossa. Ja sitten FAN-järjestelmä, maatalouden kirjanpidon tietoverkko. Siinä on samanlaisia muuttujia käytössä kautta jäsenvaltioiden, mutta siinä ei katsota koko kotitalouden tuloa, vaan ainoastaan maataloustuotannon. Siinä on ihan muutama poikkeus vain, mutta se antaa mahdollisuuden kuitenkin nähdä, mitä tapahtuu eri kokoisissa ja tyyppisissä kotitalouksissa tai tiloilla – mutta jokaisessa maassa on tietty kynnysarvo, jonka alta tietoa ei kerätä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että hyvin pienet tilat jäävät tämän alle. Ja tämä kynnysarvo vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja tämä vaikeuttaa tietojen tulkitsemista. Näitä tietoja annetaan kansalliselta tasolta. Ja ongelmana on se, että kun yksityiskohtaista tietoa saadaan, se on kahden vuoden takaista tietoa. Me olemme käyttäneet tätä FADEN maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa meidän tietojemme pohjana. Ja varmasti haluattekin mielellänne päästä näihin varsinaisiin tuloksiin. Maatalouden kirjanpidon tietoverkko on meidän varsinainen tietolähteemme, kun katsotaan perheen tuloa, jota voidaan käyttää kulutukseen, investointeihin, säästöihin sen jälkeen, kun kaikki kustannukset on poistettu, lannoitteet ja muut erilaiset menot maahan, vuokriin, palkkoihin liittyvät tulot. Eli tämä perhekohtainen maataloustulo on meille tärkeä mutta ennen kuin pääsen siihen, haluaisin sanoa vähän tuloksista, joita tulee eri lähteistä, siitä mitä me olemme nähneet maatalouden kototalouksien tuloista. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Tieto ei ole kattavaa ja se on pirstaloitunut, joten tilanne ei ole mitenkään mallillaan tällä hetkellä, mutta olemassa oleva tieto osoittaa, että muut tulolähteet ovat tavallisia myös suuremmilla tiloilla – Joten ei pitäisi olettaa, että koska tila on suuri, kaikki tulot tulevat maataloustuotannosta. Näin ei ole. Menisin jopa niin pitkälle, että sanoisin, että se, että tiedetään, mikä tulo perheellä on maanviljelyksestä, ei ole luotettava tieto siitä tai suuntaantava tieto edes siitä, minkälaiset ovat kokonaistulot. Tämä vaikuttaa tulon tasoon, mutta myös vakauteen. Yleensä tulot muualta kuin maataloudesta ovat vakaammalla tasolla kuin maataloustuotannosta tulevat tulot. Yleensä, jos ajatellaan keskimääräistä käytössä olevaa tuloa, niin useimmissa jäsenvaltioissa tämä taso noudattaa keskimääräistä tulotasoa, vaikka tämä taso vaihtelee jäsenvaltioista toiseen. Joissain maissa keskimääräinen maatalouskotitalouden tulo on paljon korkeampi kuin kansallinen keskiarvo. Yhdistynyt kuningaskunta on tästä esimerkki ja joissain alempi, kuten Portugalissa ja Puolassa esimerkiksi. Kuitenkin jos katsotaan kautta Euroopan unionin kokonaisuutena, ei ole mitään todistetta siitä, että maatalouden kotitaloudet olisivat heikossa asemassa verrattuna muihin. Ainakaan jos katsotaan kotitalouspohjalta, emme voi tukea usein komission esittämää väittämää, että tulot ovat 40 prosenttia alemmalla tasolla kuin muualla yhteiskunnassa. Jos katsotaan keskivertoa, se ei aina täysin osoita kotitalouden tuloja, mutta keskeisenä viestinä tästä osiosta on se, että tarvitsemme paljon enemmän tilastotietoa maatalouden alalle. Palaan tähän kysymykseen myöhemmin. Uh, Kun siirryn seuraavaan osioon, uh, jos katsotaan viljelyksen maatalouden tuloja, niin tässä käytetään – niitä tietoja, joita saadaan maatalouden tilinpidosta. Ne menevät usein samaan suuntaan kuin FADN maatalouden kirjanpidon tietoverkon, mutta meidän on muistettava, että kun mitataan maataloustuotannosta tulevia tuloja, niin se on vain osa kotitalouden tuloista. Ma-villijä-perheen tulo, se on meille tärkeä lähtökohta, kun siinä katsotaan tuloja sen jälkeen, kun palkat ja vuokrat ja korot on maksettu. Tämä on hyvin epävakaa, koska vaihtelua on paljon ja yleensä nähdään, että kolmen vuoden keskiarvo olisi sopiva. Monet meidän tiedoistamme ottavat käyttöön keskiarvon, kolmen vuoden keskiarvon lähtökohdaksi. Ja sitten kehitysajan kuluessa on kiinnostava ja se, miten voidaan vertailla erityyppisiä tiloja. Ja tässä yhteydessä siirrän puheenvuoron kollegalle Dylan Bradleylle. Hän voi kertoa joistain loppupäätelmistämme matalan kirjanpidon tietoverkon tietojen pohjalta. Um. Kiitoksia Baakli. Ensimmäinen asia, jonka halusin todeta, koskee sitä, että toistan se, mikä Baakli sanoi aikaisemmin, eli pitää, pitää paransa suhteessa näihin tuloksiin, e, jotka koskevat tiloja, joiden tuotot ovat alle 25 000 ja tyyppisiin tilojen osalta myöskin, koska kaikki valtiot eivät ole samalla tavalla tässä typologiassa edustettuina. Haluaisin myös tässä tarkastella näitä eri tasoja ja suunnanmuutoksia ja vakautta ajan kuluessa. Täällä on nämä luvut. Voitte katsoa helposti, e- verrata tätä esitystä tutkimuksen numeroihin. Ensimmäisenä katsomme perhetilatulojen suhdetta tähän perheyksikkötuloihin EUn, EU-ssa 2004-2012. Ja tässä tärkein seikka koskee sitä, että on selkeä ylöspäin suuntautuva suuntaus EU 25 eli EU 27 ryhmänä, että vähän, muut, vähän muutoksia, paitsi Romania ja Bulgaria ovat poikkeuksia vuonna 2007, ne tulevat mukaan, mutta kun katsotaan EUn eri osa-alueita, EU 15 eli tämä ydinviiva kuviossa ja EU N10, joka koskee jäsenvaltioita, jotka tulivat mukaan vuonna 2004, se on tämä punainen viiva täällä, molemmat osoittavat nousua Ainoastaan 2007-2009 oli alalaskua. Bulgaria Romania äh, muodostavat tuon vihreän viivan N2 ja näyttää siltä, että 2007-2009 niissä maissa ei ollut tätä laskusuuntausta. Täällä nähdään myös konvergenssia EU N10, EU N2, EU 15 ryhmien välillä prosenttimääräisesti Ajankulessa tosin on tärkeää huomata, että että kuitenkin kuilu näiden ryhmien välillä säilyy samankaltaisena ajan kuluessa. Sitten tässä on seuraava kuva, jossa kuvataan vuosittaista muutosta perhetilan tulos verrattuna perhetilan työyksiköihin. Tätä voidaan verrata edelliseen kuvaan, jossa on vuosittainen kehitys. Kukin piste kuvaa, kuinka tulot ovat muuttuneet eri ryhmissä ainoastaan 2008-2009 muodostavat poikkeuksen, muussa, muuten muutokset ovat olleet myönteisiä. Tulot ovat myös kasvaneet vuosittain EUN2-ryhmässä vihreässä viivassa siis, vaikka tietenkin ne summat ovat erilaisia. Havaitsette myös, että täällä on suurta variaatiota EUN10 ryhmän ja EU15 välillä 2007 tulot nousivat EUn 10 enemmän kuin EU 15. Tässä on se siis punainen sininen viiva. Sitten 2009 EU 10 kärsi menetyksiä ja 2010 EU 10 nousi nopeammin kuin muut ryhmät. Näytän tämän kuvan että vahvistaakseni sitä pointtia, että on vaara katsoa vuosittaista tilannetta, koska vuosittain tilanne vaihtelee huomattavasti, siksi käytämme keskiarvoja. Monissa julkaisuissa on, unohdetaan tämä variabiliteetti. Saatatte muistaa puhetta vuonna 2009, kun puhuttiin alenevista tuloista, mutta kun katsotaan useampia vuosia, niin kuva näyttää aivan toiselta. Seuraava kuva käsittelee tilatuloja tilan koon suhteen keskiarvo 2010-2012 on kaksi indikaattoria. Tässä on mukana eh, FNVA ja AVU, eli maataloustyöyksiköt ja ja tilanne netti lisäarvot, kun tilan koko kasvaa, niin tulot kasvavat myös. Havaitsette myös tässä suuremmassa ryhmässä, erot ovat suuria FNVA ja perhetilatulojen välillä. Se johtuu siitä, että perhetilatulot niihin vaikuttaa suuresti vähemmän työpanokset kuin muut kulut. Seuraava kuva erottelee eri viljelytyypit. 2010-2012 keskiarvot ovat mukana. Horisontaaliset viivat soittava EU27 aveut. Tuolla kuviossa nähdään nämä kuvailut. Näette, että täällä on merkittäviä eroja riippuen tilatyypeistä. Variaatiota on myös paljon ryhmän sisäisesti, joka ei tässä kuvassa näy. Tulot ovat siis eh, pienempiä muualla kuin, kuin esimerkiksi sieltä siipikarjatiloilla. Sekatiloilla tulot ovat alhaisempia joillakin sekatiloilla. Ne ovat toki korkeampia kuin sika- ja siipikarjatiloilla tiloilla. Nämähän ovat keskiarvoja, joka on muistettava. Täällä on suhde tyyppien ja kokojen mukaan. Kun katsotaan tätä tilaa, kuva ja sieltä ja siipikarva, karja, Sekkoina ovat kolmannella siellä. Sekkaat tilat ovat hyvin äärilaidoilla. Tilojen koko vaikuttaa tilanteeseen suuresti. Ne tyyp, tilatyypit, joilla on suuret tulot, niin käyttävät paljon pääomaa. Työvoima on yksi tuotannon tekijä, kun nähdään suuria tuloja sika- ja siippikarjatiloilla. Se johtuu siitä, että ne ovat vahvasti pääomitettuja yritykseen verrattuna sekaviljelyyn. Uh, this figure here again uses 2010 to 2000. Sitten 2010-2012 keskiarvot koskien iän mukaan tehtyjä erotteluja ja tuloja EU, eu kokonaisuudessaan. Painotettu keskiarvon mukaan lukien kaikki mukana olevat perheenjäsenet viljelijässä, eikä ainoastaan tärkeintä viljelijä oteta huomioon, oteta huomioon useimmiten hän keskeinen Millille on isä ja silloin ikäprofiili olisi erilainen. Tästä on otettu kaikki mukaan ja nähdään, että äärilaidoilla on heikon tilanne ja tässä on myös korrelaatiota tilaan kokoon. pienille ja vanhemmilla on pienemmät tilat. This figure is looking at... Seuraavassa kuvassa tarkastellaan tilannetta 2004-2012 tilatyypin mukaan. Täällä on sininen ja punainen viiva koskien eri ryhmittymiä. Sininen on tämä FVNA ja vihreä on sitten perhetila tulo. Tässä nähdään, että tietyt tilatyypit, niillä on enemmän muutoksia tulossa kuin toisilla. Sieltä siipikarja ja peltokasvit, näillä on eniten vaihtelua. Sitten puutarhaviljely ja viini ovat vakaimpia. On tärkeää muistaa, että tilanne vaihtelee riippuen tilaa tyypistä. Toiset ovat, toisten tilanne on vaihtelevampi kuin toisten. Ja nyt annan puheenvuoron Baaklille. Yeah, the, the next section... Seuraava osio koskee sitä, mitä näiden muutosten takana on nähtävissä, mitkä ovat merkittävimmät tekijät. Tässä on kaksi tapaa mitata tuloja. Voidaan mitata viljelijöiden kotitalouksien tuloja. Tämä on yksi tapa. Ja tässä meillä on useita tekijöitä. Maanviljelijän kotitaloudet saavat tuloja paitsi maanviljelyksestä, niin myös muista ansiotöistä, eläkkeistä ja niin edelleen. Niin edelleen. Tiedämme, että ainakin kolmas osa tilojen päivistä, heillä on toinenkin tulonlähde Yli puolella viljelijäpariskunnista on toinen ansiotyö viljelyksen rinnalla. Noin 12 prosenttia tiloista harrastaa tilalla diversifioitua toimintaa. Kun katsotaan näitä, tätä, näitä muutoksia maa, viljelytiloissa on yksi asia, mutta mistä sitten tulee muutoksia muuhun kuin maanviljelystuloihin? Tätä me emme oikeastaan tiedä, mutta uskomme, että muu kuin maanviljelykseen liittyvien tulojen kehitys riippuu siitä, samasta tekijöistä kuin talouden muutokset muutenkin monen tyyppisiä toimia tähän liittyy. Kirjallisuuden mukaan nähdään, että melkein koskaan ei voida sulkea pois, että tiettyä toimintaa, mutta mitä voitaisiin yhdistää maanviljelyn, maanviljelyn kanssa. Ja kun katsotaan viljelyn, viljelyn historiaa viimeiseltä sadalta vuodelta, niin usein muu kuin maanviljelytoiminta on mahdollistanut sen, että henkilöt ovat jatkaneet viljelyä. Eri tyyppinen manuaalinen työ, on ollut lääkäreitä ja postinkantajia ja kaiken näköisiä muita ammatteja on yhdistetty maanviljelykseen. Jos katsotaan nyt sitten maanviljelystuloja, niin merkittävät tekijät tässä koskevat tuotoksen arvoa ja välituotekäytön kustannuksia. Näistä pian näytän kuvia. Ja merkittävän te- merkittävin tekijä tuot- arvostuksen arvossa ei ole niinkään määrät, vaan, vaan näiden maataloustuotteiden hinta. Jos nyt sitten mennään yksityiskohtiin koskien, mistä muodostuvat tilakohtaiset tulot. Täällä on EU15, EUN10, EUN2 ja EU27 ryhmät. Täällä on ensimmäisenä nämä absoluuttiset tuotot, tuottotasot ja kulut ne ovat kunkin ryhmän vasemmalla puolella. Sitten on oikealla puolella tulot ja menot ja täällä alempana, alemmassa kaaviossa on sama tieto, mutta prosenttimääräisesti. Edelleen kyseessä ovat vuonna 2010-2012 keskiarvot. Mä kokonaisen tuotoksen merkitystä. Se on, se on tämä seitsem, sininen, sininen pylväs ja vihreä pylväs on sitten kokonaiskulut. Mm, Tuotokset ovat selkeästi kaikkein merkittävin komponentti tukiaiset ovat suhteessa pienempiä. Kun katsotaan tätä toista palkkia molemmissa kaikissa ryhmissä, niin niin tuolla vaaleanpunaisella värillä näkyy nämä perhetilatulot. tulot Sitten on tuojat, jotka voivat olla tuotantoon sidottuja tai ei. Tuolla punaisella ne ovat merkittävimpiä EU N10 kuin EU 15 tai EU N2. Erot ovat suuria absoluuttisissa tasoissa koskien menoja ja tuloja, mutta suhteellisesti erot ovat pieniä, kun katsotaan erityyppisiä menoja eri ryhmissä kun katsotaan prosenttimääräisesti vuokrien ja korkojen ja muiden määrää, ne ovat vastaavanlaisia kautta EU. Seuraavassa kuvassa mennään vähän pidemmälle ja osoitetaan muutokset äh, tulokomponenttien keskiarvoisessa arvoissa 2004-2006 kaudella verrattuna 2010-2012 kauteen. kokonaistuotos ja kokonaisvälituotokäyttö ovat täällä tärkeimmät. Edellisessä kuvassa näytettiin, että tuotot 2007-2009 sen nousivat ja se johtuu siitä, että että, että tässä kuviossa nämä arvot ovat muuttuneet. Also EUN 10, EUN 10, joka on täällä vihreillä palkeilla, siellä on tuet kasvaneet verrattuna EU 15 palkkiin, joka on tuo punainen palkki. Taking that thought a little further, this, this figure shows the evolution of... Seuraavassa kuvassa nähdään tukien, keskimääräisten tukien kehitys EU-ryhmien välillä 2004-2012. EU-15 on tuo vihreä viiva. Sitten EU-27 on tuo kat, kat, keskeltä katkenut viiva. Violetti viiva, EUN 10 ja Romania ja Bulgaria on tuo vaalean siinä, sininen viiva pohjalla. Tästä selkeästi Nähdään, kuinka tukiaiset ovat kasvaneet EUn 10 ryhmässä tällä kaudella. Tukitasot Romanissa ja Bulgariassa ovat pysyneet samana. EU, EU 15 muutos ei ole niin selkeä kuin N10 ryhmässä. In this comparisons of former... Seuraava osio tässä vertailuissa viljelijöiden tulojen osalta on se osio, jossa verrataan viljelijöiden tuloja jäsenvaltioiden kesken. Tämä herättää aina sekä huolta että kiinnostusta. Miksi tulot jossain maassa ovat korkeammat kuin toisessa? Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta se ei takaa samaa tulotasoa kaikissa jäsenvaltioissa. Vai takaako? Vastaamme tuohon kysymykseen hetken kuluttua. Jos katsotaan tilastotietoja, joita maatalouden kirjanpidon tietoverkosta kerätty, niin melko korkeat tilatulot joissain maissa, eli koko suhteessa perhetyöyksikkön melko korkeat kolmen vuoden keskiarvona vuosina 2010-2012 Korkeimman tulon maat olivat Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat ja yhdistynyt kuningaskunta. Ja suhteellisen alhainen tulo oli EUn kymmenen maissa. Mikä on keskeinen syy tähän? Tai selitys. Keskeinen selitys tuntuisi olevan tilakokojen erot näissä maissa, kuten myöhemmin teille osoitamme. Kun otetaan tila koko huomioon, niin erot jäsenvaltioiden kesken katoavat. Tämä koskee siis tasoja. Mitä sitten tulee muutoksiin? Kauden alku 2004-2006 ja sitten loppupuoli 2010-2012 useimmissa jäsen valtioissa tapahtui nimellistä kasvua. Suurin prosenttiosuus oli lähinnä EUn 10 maissa. Tähän jo viittasimmekin. Mitä sitten tulee vaihtelevuuteen? Perhetilatulo vaihtelee enemmän kuin tilakohtainen lisäarvo työyksikköä kohden. Tämä on melko ymmärrettävääkin, koska perhetilatulo on sen jälkeen, kun on maksettu kustannukset, jotka liittyvät vaikka vuokraan tai korkoihin tai palkkakuluihin. Nämä ovat usein melko vakaita kustannuksia. Joissain jäsenvaltioissa tilanne vaihteli paljon enemmän kuin toisissa. Tämä saattaa heijastella sitä, miten erityyppisiä tiloja eri jäsenvaltioissa on. Seuraavassa kuvassa, kuva 38 tässä esityksessä, esittää yksinkertaisesti eri tasot kautta jäsenvaltioiden. Ja näette, että sieltä erottuu korkeimpina muutama jäsenvaltio. Maat, jotka aikaisemmin mainitsin, ja muutamat ovat erityisen alhaisella tasolla, usein nämä kymmenen jäsenvaltiot. Katsoimme tätä myös alueellisesti, koska se mitä nähtiin aikaisemmassa kuvassa ei osoita eroja jäsenvaltioiden sisällä. On hyvä tiedostaa, että myös aluekohtaisia eroja on. Tämä kuva siis osoittaa perhetilatulon tulon FADen alueiden mukaan maatalouden kirjanpidon tietoverkon on mukaan 2010-2012 kaudella. Ja tästä nähdään, että joissain jäsenvaltioissa vaihtelua on paljon alueiden mukaan. Erityisesti Ranska ja Saksa pistävät tässä silmään. Paljon vähemmän vaihtelua muissa jäsenvaltioissa, jos katsotaan Kreikkaa, Suomea, Ruotsia ja Puolaa esimerkiksi, niin tulot ovat melko vakaalla tasolla kautta jäsenvaltion – Tähän syynä on usein, minkä tyyppisistä tiloista on kyse ja miten koko vaihtelee. Seuraavassa kuvassa nähdään muutokset tulossa suhteessa perhetyöyksikköön. Katsotaan kausia 2004-2006 ja verrataan keskiarvon vuonna 2010-2012 nimellisesti siis. Ja jälleen voidaan nähdä, että suurimmat korotukset ovat EUn kymmenessä, kun nämä jäsenvaltiot saivat enemmän julkista tukea aikaisemmassa kuvassa nähtiin, miten tuki on lisääntynyt. Korkeammat tuotteiden hinnat ja pääsy yhtenäismarkkinoille Tanska on ensimmäinen korkea huippu siellä ja sitten Viro, Unkari, Liettua erottuvat sieltä korkeina pilarina ja oikealla puolella Puola, Romania ja Slovakia. Kaikissa melko suuri muutos perhetilatulon osalta. Mutta kuten aikaisemmin sanoimme, koska on lisääntynyt prosentti osuuksina, niin tämä ei tarkoita välttämättä, että nimellisesti näin tapahtuisi, vaan nimellisen tulon ero on melko suuri edelleen N10 maiden suhteen. Ja mitä tulee perhetyöyksikköön, tämä osoittaa osittain sen, miten työ jaetaan, eli jaetaan tavallaan pienemmän perheen kesken. Ja vaikka katsotaan kolmen vuoden keskiarvoa, jotta voitaisiin päästä eroon vuosittaisesta vaihtelusta, niin suuri kasvu Tanskassa ja Ruotsissa oikeastaan heijastelee epätyyppisiä arvoja noina vuosina. Eli vaikka kolmen vuoden keskiarvo on parempi kuin että katsotaan yksittäistä vuotta, niin tämä ei ole ihan takuu varmaa, vaan pitää ymmärtää joka tapauksessa, mitä erityistä on tapahtunut niinä vuosina, joita tässä katsotaan. Ja tämä Kuva osoittaa kahta koko ryhmää jäsenvaltiokohtaisesti. Vaikka mainitsin aikaisemmin, että erot jäsenvaltioiden kesken liittyvät usein tila kokoon. Eli jos jätetään ulkopuolelle, se katsotaan kahta ryhmää, joissa on tietoa kaikista jäsenvaltioista, niin saadaan reilumpi vertailu aikaiseksi. Ylempi kuva osoittaa sellaiset tilat, joissa on tulo 50 000 ja 100 000 välillä. Ja alempi kuva, sinne tulotaso on 100 000 ja puolen miljoonan euron välillä. Kuten sanoin, kaikki jäsenvaltiot ovat mukana näissä maatalouden kirjanpidon tietoverkon osalta. Ja tässä ei ole yhtään niin paljon vaihtelua jäsenvaltioiden kesken kuin voitaisiin olettaa aikaisempien kuvien pohjalta. Itse asiassa, jos katsoo tuota suurempaa lukua, eli alempaa kuvaa, kuusi yhdeksästä jäsenvaltiosta, jotka ylittävät tuon punaisen horisontaalisen viljan keskiarvon. No nämä ovat EUn 10 maita ja neljä kymmenestä, jotka ylittävät tuon linjan ylemmässä kuvassa ovat myös EUn kymmenestä. Eli kun poistetaan vaikutus, joka tila koolla on, niin tulot eri jäsenvaltioissa ovat enemmän samantyyppisiä kuin jos katsotaan kaikkia tiloja. Finally, in our terms of reference, we were... Lopuksi meitä pyydettiin esittämään muutamia suosituksia, jotka lähtevät liikkeelle löydöksistämme ja niistä tiedoista, joita meillä oli käytössämme. Ensimmäinen suositus on mielestäni melko yksi selitteinen. Me tarvitsemme luotettavaa tilastotietoa maataloustuloista kotitalouskohtaisesti. Tässä on selkeä puute, koska ilman tätä tietoa ei pystytä sanomaan. Päästäänkö ympin tavoitteisiin, kunnollinen elintaso – maatalous kotitalouksissa. 80-luvun loppupuolelta vuoden 2002 Eurostatilla oli aloite, jonka tavoitteena oli juuri tämä tavoite. Mutta se lopetettiin, koska se ei saanut paljon tukea, ainakaan myöhempinä vuosina jäsenvaltioiden puolelta. Ja ongelmia liittyy siihen, että eri maissa käytettiin usein eri menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi ja tämä aiheutti ongelmia näiden tieteen tulkinnassa. Joten vuonna 2000 Vuonna 2002 IAHS-tilastotietojen käyttö keskeytettiin. Me toteutimme toteutettavuustutkimuksen Eurostatille vuonna 2007 jossa pohdittiin sitä, olisiko mahdollista, että kaikki jäsenvaltiot käyttäisivät samaa menetelmää, samaa peruslähestymistapaa, samaa makrotaloudellista lähestymistapaa tämän tiedon keräämiseen. Ja meistä se oli mahdollista, mutta minkään ole koskaan syhdytty tämän tiedon pohjalta. Euroopan parlamentti, ja tämä on yksi suosituksistamme, Euroopan parlamentti pitäisi saada tukemaan Eurostatin aloitetta mitata näitä tilatuloja. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut tämän tutkimuksen toteutettavuuden tutkimista ja on pohdittu sitä, miksi mitään ei ole tapahtunut. Mutta kyllä tässä on tietenkin resurssit rajalliset. Usein ongelmia liittyy tietolähteisiin, kuten jo mainittiin. Jotkut tilaa tiedot kerätään joissain jäsenvaltioissa, joissa ei, joissain järjestelmissä ei. Joissain verotusjärjestelmissä saadaan tietoa tulotasosta tilakohtaisesti, mutta monissa jäsenvaltioissa kaikki tai jotkut viljelijät eivät maksa veroja tällaisen tilinpidon pohjalta. Eli on vaikea löytää kunnollisia tietolähteitä, mutta tätä tietoa kyllä tarvittaisiin. Sitä tarvittaisiin ei ainoastaan siksi, että voitaisiin katsoa kotitalouden tuloja, eli tavallaan hyvinvointikysymystä. Mutta lisäksi pitäisi voida selvittää, minkälaisia investointeja viljelijät tekevät. Usein suunnataan tulot investointeihin siellä tilalla. Lisäksi tietoja tarvittaisiin, jotta voitaisiin selvittää tilojen elinkyky ja niiden mahdollisuus selvitä erilaisista ulkoista sokeista. Toinen ala liittyy tilastoihin, jotka tulevat maatalouden kirjanpidon tietoverkosta ja FADANasta. Mielestämme riittävästi ei esitetä tällaisia varoituksia näiden tietojen pätevyydestä pienempien tilojen osalta. Näissä tuloksissa pienimmät ryhmät ovat ainoastaan muutaman jäsenvaltion osalta edistettynä. Sitten kun päästään 25 000 euron tiloihin tuotoksen osalta, silloin vasta kaikki tilat tulevat mukaan. Ja tämä ei ole monien arvostama lähestymistapa. Lisäksi voitaisiin sanoi, että meidän pitäisi saada lisää tietoa pienistä tiloista, jotka luovat kuitenkin merkittävän osion maataloudessa, myös maaseudulla merkittävässä asemassa. Tämä järjestelmä ei kata kuitenkaan pieniä tiloja. Parlamentin mietintö pienistä tiloista – esitettiin jokin aika sitten, ja siellä sanottiin, että yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja maisemallisista syistä tällaiset pienet tilat ovat hyvin tärkeitä. Ja siksi FADEAN järjestelmässä tietoverkossa pitäisi kattaa se, mitä tarvitaan. Meillä olisi muutama kommentti tulon vakautusjärjestelmistä. Eri vaiheissa on tehty erilaisia ehdotuksia sitä, tätä suoraan täydennätteisiin viljelijöiden tuloja, jotta voidaan taistella epävakautta vastaan. Meistä tuntuu, ja tässä mennään ehkä vähän pidemmälle kuin mitä tulokset osoittavat. Parempi lähestymistapa saattaisi olla se, että valmistellaan viljelijöitä ennakoimaan ja selviämään epävakaista oloista. Tähän liittyisi esimerkiksi riskiarviointivälineiden käytön koulutusta. Sekin vastaiset maksut suoraan vaatisivat valtavasti sellaista tietoa, jota valitettavasti meillä ei ole. Kuitenkin toinen suositus tässä on se, että olisi mielenkiintoista katsoa tällaista turvaverkkojärjestelmää. Ei tiloja ajatellen, vaan tällaisia kotitalouksia kohden. Ja katsottaisiin kotitalouksia, joilla tulotaso on alhainen. Yhdysvalloissa tutkittiin sitä, paljonko maksaisi se, että kun nähdään, että tilakohtainen tulo on hyvin alhainen alle keskitulon esimerkiksi alueella, että saataisiin se ylemmälle tasolle vastaamaan keskiarvoa. Kustannus oli paljon alhaisempi kuin nykyinen tukijärjestelmä Yhdysvalloissa. Tietenkin tämä tarkoitti sitä, että uudelleenjakoa tapahtuu paljon, eli se tuki, jota osoitettiin suurille tiloille, pitikin osoittaa pienille. Se ei ollut tietenkään suosittua suurten tilojen puolelta. Entä sitten tuki pienille tiloille nykyjärjestelmistä? Me voimme osoittaa, että tilakoko on todella – ratkaisevan tärkeä selittävä tekijä, kun katsotaan tulotasoja. Joten strategisesti pitkällä aikavälillä olisi parempi kannustaa tilojen kasvua joko alueellisesti, että viljelyala on enemmän, tai niin, että monipuolistettaisiin maataloustuotantoa. Ja pienet tilat voisivat näin parantaa taloudellisia näkymiä parantamalla osaamistaan ja muulla tavalla inhimillistä pääomaansa. Ja viimeisenä seikkana esittäisin, että näistä tutkimuksen tuloksista näemme, että ne maatalouden alat, joilla tilat näyttäisivät suuntautuvan lähinnä markkinoille eikä niinkään tukien varassa toimimiseen, niin nämä sektorit olivat yleensä kaikkein menestyksekkäimpiä, joten me suosittelisimme, että sellainen politiikka, jolla tuetaan markkinoille suuntautumista, olisi se sara, jota pitäisi edelleen tukea. Kiitos puheenjohtaja. Tähän päättyy tämä esitys. Kiitos. Merci, merci à vous. Kiitos teille kumpaisellekin näistä esityksistä. Tämä selonteko varmasti synnyttää keskustelua. Kaikkien intressit ovat siinä. Ennen kuin, kuitenkin aloit, ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin äh, antaa puheenvuoron herra Ajotiksille, joka tulee komissiosta maatalouspääosastosta mm, ja antaisi meille komission näkemykset kyseiseltä pääosastolta. Mikrofoni ei toimi. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Edelleen kuuluu erittäin heikosti. Parakalo, okay, there we go. Thanks, uh, Chairman, for the opportunity. Kiitoksia puheenjohtaja mahdollisuudesta lyhyesti kommentoida tätä tutkimusta, joka on tehty. Haluaisin kiittää molempia tekijöitä ja tehän näette, että kaikki nämä tulot perustuivat maatalouspääosaston vetämään tietoverkolla. Tämä esityksen, esityksen liittyy se, että tulojen tilaa tulot ovat perustekijä, mutta perhetilatulot eivät. Miksi näin on? olemme sanoneet, että ei ole mitään laajempaa kiinnostusta perhetilatuloihin. Tämä ei pidä paikkaansa, tämä liittyy makrotaloudellisiin harkintoihin. On kyllä mahdollisuuksia, kuinka voidaan mitata talouksien tuloja. Jäsenvaltiossa on erilaisia seurantoja, mutta ongelma koskee sitä, että ei sitä tehdä EU-tasolla, eikä se liity siihen, että viljelijät tai jäsenvaltiot olisivat vastahakoisia vaan se liittyy yksinkertaisen seikkaan, nimittäin, että kotitaloustuet ovat verotuksellisesti kiinnostavia ja verotus on kansallinen, kansallisella vastuulla. Jos nyt tätä yliopistossa tehdään tutkimuksia, onko sillä onko se laaj, otetaanko sinne mukaan laajemmasti että nämä tilatulot, se ei ole hänen työnsä kannalta merkittävä, onko sitten perhetilalla sekä mies että vaimo tilanteessa mukana. Se vaikuttaa hyvinvointiin ja tuloihin, mutta se ei välttämättä liity siihen, onko meillä enemmän vai vähemmän työttömyyttä. Molemmat heistä saattaa tehdä työtä ja työttömyyttä on korkealla tasolla. Yksi heistä saattaa olla tois, työssä toisessa tilanteessa. Tämä liittyy kuitenkin verotukseen. Ainakin tässä vaiheessa verotus on kansallisella vastuulla. Onko sitten tulolla merkitystä yhteisen maatalouspolitiikan kannalta? Meidän on katsottava ma- maataloussektorin tavoitteita. Sitä voidaan pitää kahden prosentin sektorina, tämä, tämä laajempi prosenttimäärä. Ja se heijastelee sen osuutta jäsenvaltioiden BKTstä jotta voidaan arvioida, mitä taloudellisesti on tapahtumassa. Meillä on kyllä riittävästi tietoja. Tietoja saadaan FADN tietoverkosta ja myös Eurostat-tiedostoista. Maatalous on myös 50 prosentin sektori, eli sektori, joka liittyy maankäyttöön ja ympäristövaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen suitsimiseen toimiin. Tältä osalta meillä on tietoa, mutta tarvitsemme paljon lisää. Maatalous on myös 100 prosentin sektori, kun ajatellaan ne elintarvikkeet, joita kaikki käytämme. Ja tältä osin elintarvikeketjuissa on suuria eroja ja pullonkauloja on myös puutetta tiedosta, jotta ymmärtäisimme, mitä, mitä tapahtuu. Meidän on otettava huomioon myös se, että kun ajatellaan laajemmin maatalouspolitiikkaa ja sitä, kuinka YMP on muuttunut vuosien myötä ja mihin kiinnitetään huomiota juuri nyt. Olisiko kiinnitettävä huomiota tuotantokapasiteettiin EUna vai, vai olisiko kiinnitettävä huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön vai alueelliseen tasapainoon ja, vai työpaikkojen antamiseen, niin silloin silloin tämä perhetilatulo ei tule olemaan tärkein prioriteetti tilastoissa, vaan tilastot, jotka koskevat näitä maankäyttöä, työpaikkoja ja kasvua ja taseita. Ideaalisessa maailmassa meillä olisi kaikki tilot, tiedot näistä EU-tasolla, mutta emme kuitenkaan elämissä ihan tässä maailmassa, vaan maailmassa, jossa maatalous tilastoihin kohdistuu valtavia paineita ja budjettileikkauksia kaikissa jäsenvaltioissa. Viime vuosina olemme taistelleet sen osalta, että perustiedot siitä, mitä on taseessa ja mikä on kysyntä ja tarjonta perussa, eli viljelytarvikkeita varten. Tämä oli uhattuna. Maankäyttötiedot ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan maanviljelyn ympäristövaikutuksia ja ilmastotoimet ovat vieläkin uupumassa. Näihin asioihin meidän olisi nyt kiinnitettävä huomiota. Lopuksi vielä meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että joka tapauksessa kaikki tiedot on asetettava oikeisiin mittasuhteisiin. Erot ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Tämä viimeinen taulukko, jonka koski fadn tilastoja, ehkä tämä taulukko kannattaa taisi ottaa Siinä tämä, nämä eroavaisuudet näkyvät selvästi. Mainitsen kolme tapausta lyhyesti. Palkat 1,7-1,8 euroa eh, per tunti viiva 23 euroa per tunti, eli, eli Tanskassa ja Ruotsissa tulot ovat 40-kertaiset eh, verrattuna Romania ja Bulgaria. Latviassa EVR e, Virossa hehtaarikohtaiset tulot ovat hyvin alhaisia verrattuna muihin maihin. Jäsenvaltiot, joissa on korkein perhetila, tulo ovat maita, joissa on myös pahin velkatilanne Euroopan unionissa, joten tämä tilanne on erittäin kompleksi. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, minkä tyyppisiä tietoja tarvitsemme, jotta voimme hallinnoida ja arvioida yhteistä maatalouspolitiikkaa ja ja sen takana on sitten politiikan perustavoitteet. Ja ne liittyvät til, tilan tuloihin, maankäyttöön ja alueelliseen balanssiin, eikä niinkään perhetilatuloon. Kiitoksia. Oui, merci, Kiitos näistä täsmennyksistä, näistä sanoista, tästä raamituksesta mihin me pyrimme tavoitteissamme. Nyt ehdotan, että käynnistämme keskustelun. Mm, jotkut teistä ovat jo ilmaneet halunsa puhua. Annan välittömästi puheenvuoron edustaja Ropelle. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai svarbi Labai... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on valtavan tärkeä aihe ja tämä esitys oli todella suureksi hyödyksi ja valtavan kiinnostava. Kansalliset toimielimet ja Euroopan toimielimet voivat nähdä, miten arvot ovat kehittyneet tässä tutkimuksessa, jos puhutaan nettotulosta. Mutta tässä ei ollut vertailua netto- ja bruttotulon välillä. Tämäkin ehkä osoittaisi, minkälainen tilanne tällä alalla on. Ja jäin kaipaamaan muitakin tietoja, joita pitäisin tärkeänä. Esimerkiksi vuonna 2013 Liettuossa tehtiin tutkimus, joka antoi melko mielenkiintoisia tuloksia. Maaseudun asukkaiden tulot ovat, olivat poistoista kertaa alhaisemmat kuin kaupungissa asuvien. ja työttömyysluvut lähes kaksi kertaa korkeammat. Ja virkamiesten tulot maaseudulla ja kaupungeissa ovat melko samantyyppiset, mutta viljelijöiden tulot ovat paljon pienemmät. Jos verrataan viljelijöiden tuloja eri aloihin, muihin aloihin, pitäisi ottaa huomioon brutto- ja nettotulojen erot. Jos viljelijä tulonsa kautta pitää kattaa tiettyjä menoja, tai jos ajatellaan, mikä on käytössä oleva tulo maksettujen verojen jälkeen. Meidän pitää muuttaa tässä kyllä lähestymistapaa, koska muuten emme voi toisiamme tässä ymmärtää. Voidaan sanoa, että jos viljelijän tulo on miljoona, mutta menot 800 tai 900 000, niin käytössä oleva tulo on silloin vain 100 000. Eri jäsenvaltiot spekuloivat näillä luvuilla ja minä toivoisin, että tältä valiokunnasta lähtisi selkeä viesti komission suuntaan, jotta voitaisiin muuttaa tätä tilannetta, jonka tulisi meitä kaikkia kiinnostaa. Lisäksi haluaisin esittää nämä kysymyksen. Kysymykseni liittyy hintoihin, jotka ovat hyvin samantyyppisiä eri jäsenvaltioissa. Ehkä eroja voi olla 10, 20, jopa 30 prosentin verran, mutta jos ajatellaan kansallista ja EUn tukea niin erot ovat paljon suurempia, kolmi, neljä tai jopa viisinkertaisia. Miten tämä tuki vaikuttaa viljelijöiden tuloihin? Onko tämä vaikutus suuri vai pieni? Ja lisäksi jäin kaipaamaan tästä raportista tuotantokustannuksia. Ajattelen tässä esimerkiksi luot kustannuksia, energian hintoja. Meidän pitäisi varmasti tulo liittää myös siihen, mitkä ovat kustannukset. Muuten on hyvin vaikea tehdä vertailuja. Joten tässä minun kommenttini, kiitos. Oui, merci, Kiitos, edustaja Rope. Minulla on yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Pyritään rajaamaan puheenvuorot kahteen kolmeen minuuttiin, jos suinkin vain sopii. Ainakin se olisi toivottavaa. Edustaja Des, olkaa hyvä. Ja, Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Oikein sydämelliset kiitokset puhujille. Saimme mielenkiintoista tietoa. Yksi asia on ihan selvä. Maatalousalan koulutukseni alkoi 40 vuosi sit, vuotta sitten jälleen seurannut koko kehitystä. Maatalous tuloja on hyvin hankala verrata, koska tilanteet vaihtelevat niin paljon, selkeitä linjoja ei pystytä näin esittämään. Mielenkiintoista on, jos keskimääräisesti nähdään, että tulotaso on noussut ja nähdään vuosittaiset vaihtelut. Nämä ovat tuttua asiaa. Bayerissa meillä on erittäin hyvät tilastotiedot käytössämme. Ja tuloksissa on vaihteluita hyvin paljon. Ja kysyisinkin seuraavaa. Onko arvioitu myös sitä, miten hyvä koulutus on yritysjohtajilla näissä yrityksissä. Jos ajatellaan, että on ihan samanlaiset tilat, täsmällisesti samanlaiset, niin tuloerot voivat olla 50 prosenttisia. Tämä liittyy siihen, miten tilaa johdetaan. Tilanjohtajalla on valtavan suuri vaikutus siihen, minkälainen on tilan tulo. Ja se pitäisi ottaa huomioon tilastoissa, eli koulutusosaaminen, miten pätevä on tilan tämän talousyrityksen johtaja. Ja puhuitte siitä, miten yhdistellään eri tuloja. Olin Etelä-Tirolissa lomalla. Siellä pienviljelijöillä menee ihan hyvin, mutta Etelä-Tiroli oli siellä ihan tumman vihreää alaa teidän kuvissanne, mutta siellä on monia yhdistelmiä ja monet vuorilla toimivista viljelijöistä saa lisätuloja turismista. Muuten monet tilat joutuisivat toimintansa lopettamaan. Ja joten liian pitkään en puhu ihan nopeasti vielä. Willendorfer tutkimus. Tunnetteko itävaltalaisen professorin tutkimuksen 90-luvun alkupuolelta? Tutkimuksessa katsottiin ulkoista palvelua, jota tilat tuovat yhteiskunnalle. Ja selkeästi osoitettiin, että yhteiskunta antaa paljon enemmän yhteiskunnalle kuin mitä yhteiskunta palauttaa tukina tiloille – Tämä tutkimus pitäisi pitää mielessä, kun aina esitetään, että maatalous elää veromaksajien rahoilla. Maataloutta tarvitaan ja ilman maataloustuotantoa kustannuksia yhteiskunnalla olisi laajemmin paljon enemmän. Se pitäisi tutkimuksesta myös nähdä. Kiitos. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puheenjohtaja kun kuuntelen tätä tutkimusta tai tutkimuksia, minulla heräsi muutamia epäilyjä. Onko tässä kysynyt akateemisesta viisiosta, lukuun, numeroiden analyysistä? Tietysti puhutaan tilastoista ja meille muistutettiin siitä useaan otteeseen, mutta tässä herra Hillin tekemissä johtopäätöksissä tai päätelmissä minua kiinnosti suuresti, kun hän puhui näistä lisistä, kun halutaan vakauttaa ja kun puhutaan riskien käyttämisestä ja kontrasyklisistä maksuista. Jos halutaan ylläpitää maataloustulotaso. Eikö silloin voitaisi jatkossa kuvitella YMPn tiimoilta? Tämä YMP ehkä olisi myös virhe, erehdys pitäisi muuttaa sitä nopeasti, mutta eikö olisi hyvä nähdä tämmöistä könttäsumma, olisi vähän alaisempi. Se riippuu erilaisista tasoista eri maissa, mutta pitäisi ainakin suunnitella mahdollisimman suuri etu, tukea, koska meillä on näitä kontrasyklisiä tilanteita usein. Kriisi on aina, kriisi on yhä käsillä. Tämä on vuodelta 2012. Voitaisiin heijastaa tätä vuodelle 2017. Voisi ottaa esimerkiksi 2014, 15, jotka olivat vaikeita vuosia ja silloin tulot ovat pudonneet. Jos tässä on kyse kontrasyklisestä tilanteesta, niin silloin emmehän meillä aina löydä ratkaisua siihen, että tietyn aikavälin sivällä haluan säilyttää tämä tulotaso. Meillä pitää olla näkemistä pidemmälle aikajanalle kuin mitä tänä päivänä tässä on meille projisoitu. Toisekseen te puhuitte, kun silloin kun näkee näitä, tätä grafiikkaa, 15 ja 23, silloin voidaan nähdä, että tulot vähän syöksyivät. Se on ihan keskeistä ehkä näitä. Voitaisiin tutkia näitä kontrasiklisia toimenpiteitä, mutta kun puhutaan markkinoiden linjauksista, pitää orientoida enemmän markkinoille, jotka pärjäävät parhaimmin. Ne ovat markkinaorientoituneita, mutta pitää tietää, mistä markkinoista puhutaan. Onko kyse maailmanlaajuisista markkinoista vai onko kyse vain markkinoista, joilla paikallisemmista alueellista vähän kohdennetuista markkinoista. Otan nyt tästä esimerkiksi markkinaorientoituneita toimisesta linjauksesta. Puhuitte taks, Tanskassa, jossa tulot ovat räjähtäneet, mutta mikä on ollut hinta? Voidaan ajatella, että maatalousväestö on kärsinyt suurta eroosiota Suuret maatalousyritykset tulevat paljon teollistuneemmaksi kuin mitä olisivat maatalousvaltaisia. Siellä on tehty suunnattomasti investointeja, mutta tanskalaiset tilat ovat tällä hetkellä vararikon partaalla, koska on investoitu suuresti, mutta markkinat eivät ole enää palkka, ky, palkkakykenevisiä. Esimerkiksi otan Belgiassa 24 prosenttia on tapahtunut pudotusta, eli tässä nyt ollaan orientoitu eh, Belgian eteläosiassa maailmanmarkkinoille. Puhutaan maitoja, ohetta maitoa ja voita, ja silloin ollaan eri osittain riippuvaisia maailmanmarkkinoista, koska ne ovat heikon lisäarvon omaavia tuotteita. Ja maitotuotanto on heikkoa. Italiassa on, pudottu, on pudotusta tapahtunut vain 14 prosenttia, koska lisä, arvonlisä on erittäin korkea. Ne ovat suunnattu myös paikallisille markkinoille, mutta myös maailmanmarkkinoille. Eli minä haluaisin täsmennystä markkinoihin. Onko kyse maailmanmarkkinoista vai ei? Tai ehkä sanotaan, äh, niillä on enemmän lisäarvoa. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä yhden asian, kun te puhutte markkinaorientoitumisesta. Annatteko te markkinoiden tehdä kaikki, mikä sille kuuluu, vai oletteko sitä mieltä, että jos me haluamme pitää maanviljoiden tulotason, pitää on onkinlaista säätelypolitiikkaa, koska tänä päivänä voidaan tajuta, että maidon tuotanto on jo räjähtänyt käsin ennen, tai sanotaan, että se on noussut 4 prosenttia Euroopassa, kun emme ole vielä edes lähteneet kiintiöiden yli tai ulkopuolelle muutto, maailman tuotanto on noussut puolitoista viiva kaksi prosenttia per vuosi, mutta jos se nousee 4-5 prosenttia meillä, uudessa sellaisessa 5 prosenttia, et cetera, et cetera. Mutta maailman, hin, maailman markkinahinta on kuitenkin pudonnut. Pitäisikö siis uudelleen rakentaa tämä tilanne, koska meillä on mekanismeja, joiden avulla voimme säädellä tuotantoa, jotta voimme soveltaa sen markkinoiden kysyntään ja näin ennakoida kriisejä kuin sitten hoitaa niitä jälkikäteen silloin, kun tilanne on päällä. Kiitos herra Taravilla. Edustaja Dontan seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää puhujia tästä tutkimuksesta, joka käsi, jossa vertaillaan näitä tuloja eikä siis liikevaihtoa tiloilla eri maissa EU:ssa. Kun katsotaan näitä taulukoita vuodella, sivulla 25, niin siitä havaitaan kyllä, kuinka alhaisia maataloustulot ovat. Tätä taulukkoa kannattaa korostaa. Jotkut epäilevät nimittäin, kun puhutaan siitä, millaisia tarpeita viljelijöillä on, ja että, ja että, ne, että he edelleen hyötyvät näistä julkisista tuista suuresti. Sitten minulla olisi pyyntö maatalouspääosastolle nämä YMPn tavoitteethan koskevat viljelijöiden tuloja – yhtäältä, mutta haluaisin muistuttaa, että tavoitteena on myös se, että varmistetaan sellaiset maataloustulot, jotka ovat mahdollisimman lähellä asukaskohtaisia tuloja keskimäärin. Täällä on pari kaaviota, jotka olisi hyvä täydentää kunkin jäsenvaltiona henkilökohtaisella keskimääräisellä tulolla. Näin voitaisiin nähdä elintasoerot viljelijöiden ja muun väestön välillä kussakin jäsenvaltiossa. En tiedä, onko tällainen tutkimuksen täydentäminen mahdollista. Kiitos. Edustaja Vosekovski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję autorom tego naprawdę. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää vieraitamme. Kiitos oikein mielenkiintoisista analyyseistä. Todellakin paljon hyvin mielenkiintoista tietoa, joka antaa meille mahdollisuuden arvioida viljelijöiden tulojen kehitystä Euroopassa. Kun katson tätä esitettyä tietoa, niin näen, että tässä on ihan akuutti ongelma siinä, että tulot vaihtelevat vanhan ja uuden Euroopan välillä. Olen ollut täällä 11 vuotta. Ja koko tämän kauden aikana laajentumisen jälkeen 15 25, sitten 27 ja 28. Puola on ollut EUn jäsenvaltio 11 vuotta ja valitettavasti tuloerot ovat edelleen suuret. Valtava ero on viljelijöiden tulojen välillä EU 15 suhteessa EU 13 kaikkiin, jotka tulivat vuoden 2004 jälkeen. Jos katsotaan näitä karttoja ja keltaisia aloja, matalimman tulon maita, niin nämä ovat kaikki uusia jäsenvaltioita ja tulotasossa on aivan valtava ero. Tämän pitäisi myös olla prioriteettinamme tulevaisuudessa. EUnhan on tarkoitus tasoittaa kehityseroja jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Valitettavasti näin ei ole vielä tapahtunut, ja pahoin pelkään, että kun saamme lisää tietoa vuoden 2012 jälkeen, niin nämä kuilut vain kasvavat kasvamistaan. Siksi mielestäni on niin tärkeää, että vaadimme tasaisia suoria tukia EU:ssa. Tässä voidaan verrata viljelijöiden tuloja suhteessa suoriin tukiin. Tämä on aihe, joka on ollut keskustelun kohteena tälle vuosikausia, mutta emme ole vielä nähneet merkittäviä muutoksia. Ainoastaan pieniä kosmeettisia muutoksia tähän mennessä. Jotta tuen taso voisi olla enemmän semmän tyyppinen. Meillä on tässä oikeastaan maataloustulojen osalta kaksi eri Eurooppaa. Tätä ei voida oikeuttaa tarkoittaa sillä, että puhutaan tilojen koosta, koska suurimmat tilat löytyvät Tsekin tasavallasta, uudesta jäsenvaltiosta ja tuloa vasta lähenee keski mutta ei ole vanhojen jäsenvaltioiden tasolla. Ei saa kudottua umpeen siis kuilua läntisempään Eurooppaan. Lopuksi haluaisin todella painottaa, että on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota niin kutsuttuihin uusiin jäsenvaltioihin, koska viljelijöiden tulot ovat paljon keskivertoa alhaisemmat näissä maissa. Meidän on tehtävä työtä tämän tilanteen muuttamiseksi, kun katsotaan uusia rahoitusnäkymiä uutta YMPtä. Kiitos. Merci à vous. La parole est à madame. Kiitos, Rova Vantina, olkaa hyvä. Președinte, mulțumim pentru prezentare. Este o prezentare care a încercat să dea o imagine. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän näitä kahta esittelijää. Tutkimuksessa pyrittiin antamaan kuvaa Euroopan unionin viljelijöiden tulotasoista. Minulla on kaksi huomiota lisäyksenä siihen, mitä kollegat täällä jo sanoivat. Ja olen aivan yhtä mieltä kyllä kollegoiden kanssa. Yhdessä näistä kaavioista osoitteesta, että puhuitte näistä tuista ja tuotoksen arvosta ja totesit, että tuo, tuilla on vain vähäinen rooli. Uskon, että on valtioita, joissa viljelijät ovat tukiaisista riippuvaisia, erityisesti silloin, kun meillä on tällaisia hyvin pieniä tiloja, omavarastiloja ja osittaisia omavarastiloja. olisi tietenkin oltava kohtuullinen suhde viljelijöiden sammien tukien ja tulen välillä. Sanoit, että Bulgarian ja Romanian edistys ei ollut kovin suurta ja uskon, että, että osuudet ovat pieniä ja se heijastuu tuloihin. Haluaisin todeta erään asian. Analysoitte viljelijöiden toiminnasta tulevia tuloja ja mainitsitte, että täällä oli useita vuosia, jolloin tulot olivat negatiivisia. Selityksenne koski sitä, että viljelijöillä oli vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Oletteko ennakoineet tai ajatteko tehdä toisen tutkimuksen tai analyysin koskien tilannetta, jossa viljelijöillä ei ole muitaan tuotonlähteitä, vaan kaikki tulot tulevat maanviljelyksestä, koska sellaisiakin maita on, joissa tällainen tilanne on totuus. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Edustaja Luozo. Oui, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. No niin, minä haluan puhua ihan lyhyesti päinvastoin, kuin te kaksi herraa, jotka puhuitte erittäin pitkään paljon turhaa puhetta tässä on tämmöinen maatalousteollinen malli, jota rahoitusmarkkinat dominoivat. Te teitte yhteenvedonomaisesti vain suuret maatilat voivat selviytyä, mutta tällä hetkellä te hylkäätte, tällä tavalla te hylkäätte perhetilat, ja tämä on todella järkyttävää. Minä olin erittäin shokerannut, olin erittäin pöyristynyt teidän esityksistänne. Rova Senra, olkaa hyvä. Senra. Eh, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No niin, muutamia huomioita minusta. Tuntuu siltä, että kun nämä kaikki perhetulot otetaan huomioon tänään ja tehdään tämmöinen vertaileva tutkimus, silloin siinä on suuri vääristymä, mikä on todellisuutta suhteessa siihen, mikä on maaseututyöväestön palkkaus. Toiseksi minä haluaisin, että otettaisiin paremmin huomioon nämä perheen tulot silloin ne myös määriteltäisiin määrällisesti silloin, kun nämä perheet ovat kun ne no, saavat tuloja jostakin muualta kuin, jotka ovat pelkästään maaseutu, maanviljelytuloja silloin, kun heillä on maaseutu, maaseututuotantoa silloin, kun ajatellaan, että hinnat ovat pudonneet suuressa määrin. Tämä tutkimus on tärkeää, että jos ajattelemme sitä hintaa, joka maksetaan tuottajille, tulona. Ja eikä tässä otettu huomioon riittävästi näitä näiden tukien jakautumista. Eli miten, oletteko te vertailleet tämän tuen jakautumista, oletteko sitä tutkineet? Koska nykytilanteessa esimerkiksi, jos Galisiassa minun maa niin minun maassani erittäin suuri tärkeä, erittäin suuri osa maitotuotannosta tehdään 18-20 sentillä ja tätä pitää siis tutkia. Tarkoittaa Y luego me parece, eli sitä ei voida ottaa tähän analyysiin mukaan. On myös vähän vääristymiä, jos puhutaan, että pitää kasvattaa tilojen kokoja, mutta samalla pitää säilyttää nämä pienet niin sanotut perhetilat. Mielestäni sitä mukaan, kun lähdetään keskittämään näitä suurtiloja, niin pienet ja keskisuuret tilat katoavat ja tämä on aivan todellisuutta ja mielestäni se on aivan ristiriidassa teidän tutkimusten yhteenvetojen loppupäätelmien kanssa. Oui, merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, rouva Senra. Edustaja Ferran. Merci, mes chers collègues. Kiitos kollegat. Me olemme tässä nyt kuunnelleet esityksiä. Kaikkihan ovat todenneet, kyllä me kaikki tiedämme sen, mitä tässä kuultiin, mutta ei ole, ei ole ehkä yritetty todellakaan tutkia mm, alkuperää ja miten voitaisiin auttaa ja parantaa tilannetta, kun maanviljelijöiden tulot ovat pudonneet. Ne ovat pudonneet, mutta tukiaiset ovat aina kuitenkin koko ajan suurempia. Tästä nyt pitää tehdä jonkinlaisia päätelmiä, vetoja, mutta jos ajatellaan tätä tariffikäytäntöä suurtiloilla, suuri, kun ajatellaan jakelua, sillä on erittäin suuri merkitys, jos ajattelemme maaseutuväestön, maanviljaväestön tulotason laskemista, jos ajattelemme Alors... Yhteinen kauppajärjestely on, se on, se on nyt markkinoilla yleistä, jos ajatellaan maanviljoiden keskituloa, se on noin 25 000 euroa. Ja valitettavasti on myös paljon pientiloja, joiden tulotaso on alle 10 000. Tämä tilanteen, tilanne vain pahenee. Me näemme maatalouskriisin myötä ainakin Ranskassa tänä kesänä Karjan kasvattajat olivat, kärsivät kovasti myös sianlihatuottajat olivat aika jakaantuneita keskenään mutta jos ajattelemme maailmanmarkkinoiden vaikutusta tänä päivänä, se on ollut aika dramaattinen. Mutta ihan lyhyesti haluaisin muistuttaa teille, että äh, missä tämä kaikki lähti liikkeelle, missä on alkuperä. Eurooppa ei ole koskaan onnistunut harmonisoimaan veroja ja sosiaalipolitiikkaa nimenomaan. Ajattelemme sosiaalista apua tälle kurjalle, synkiälle direktiiville, jossa puhutaan lähetetyistä työntekijöistä. Näiden markkinoiden rahoittaminen tänä, tänä päivänä, jos ajattelemme Äh, alle 65 tonnia, niin sillä se tarkoittaa sitä, että tuottajat joutuvat toimimaan aivan alle omakustannushintojen. Tämä politiikka on ollut äh, erittäin epäilyllistä. Venäjän kriisi sen todisti meille konkreettisesti. Hyvä puheenjohtaja, pari viikkoa sitten tehtiin vertailevaa tehtiin pientä vertailua sen mukaan, miten Amerika, Yhdysvaltojen hallitus auttaa viljelijöitä ja miten Euroopassa autetaan viljelijöitä. Huomattiin, että amerikkalaiset ovat parempia, koska he pystyvät, pääsevät parempaan tuottavuuteen. Me voimme selkeästi todeta, että emme me tarvitse enemmän Eurooppaa. Me, meidän pitää auttaa meidän maanviljelijöitämme sillä tavalla siellä, missä he meiltä odottavat eniten tukia. Ei ehkä enemmän suoria tukiaisia, mutta parempaa kustannusten sääntelyä. Siinä Monsieur Kuzmiuk. Kiitos. Edustaja Kusmiuk seuraavaksi, olkaa hyvä. E, panie przewodniczący, pójdę tropem... E. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraan tässä herra Wojciechowskin jalanjälkiä. Kun katsotaan tätä kuviota 38 sivulla 85 tutkimuksessa, joka täällä tänään esitteltiin, niin tulovertailut täällä EU-12 viljelijöiden ja, ja EU-15 viljelijöiden välillä, niin täällä nähdään kyllä valtavat erot tulotasoissa. EU-12 jää paljon keskiarvosta jälkeen. Tämä kuilu, tämän kuilun nyt vieras, vieramme selitti erilaisilla viljelysten koilla eri maissa, mutta kun tämä ero on niin suuri, niin eihän sitä voida ainoastaan tilojen koolla selittää, koska myös joissakin uusissa jäsenvaltioissa on suuria tiloja. Täällä mainittiinkin jo Tsekin, Tsekin tasavalta, mutta myös Romania ja Bulgaria. Niilläkin on lähinnä suuria tiloja. Voisitteko siis antaa vielä lisää selityksiä tälle valtavalle erolle? Miksi ero on niin valtava? Otan huomioon, että todella tila koko ei ole riittävä selitys. Sitten vielä toinen asia. Tuen eri tasot, eli suorien tulo, tulotukien eh, tasojen ero. Tämä kritiikki koskee komissiota. Tämä näkyy selkeästi uusissa rahoitusnäkymissä olisi otettava tämä seikka huomioon. Kiitoksia. Merci. La parole est à Monsieur Buda. Kiitos. Edustaja Boda seuraavaksi. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Le mulțumesc invitațiilor pentru studiul prezentat. Și aș face câteva... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset vieraille tämän tutkimuksen esittelystä. Haluaisin esittää useamman kommentin. Tämä ei ole ainoa tutkimus, johon tämä ongelma liittyy, mutta se on tässäkin esillä tämä loppuvuoteen 2012. Me elämme nyt aivan toisenlaisessa realiteetissa. Ainakin viime vuonna monet asiat ovat muuttuneet. Ja nämä asiat varmasti vaikuttavat siihen, että esittämänne kuva myös muuttuu. Haluaisin kuitenkin todeta, että viittasitte pienten tilojen tai pienten kotitalouksien asemaan, joiden osalta vaarana on katoaminen. Joillain näistä tiloistaan muita tuloja. Hyvä, jos tällainen mahdollisuus on olemassa, mutta komission pitäisi olla tässä nyt tarkkana. Aina ei ole niin, että näillä tiloilla on mahdollisuus täydentää tuloaan muista tulonlähteistä. Joten komission tulisi pyrkiä tekemään kaikkensa, jotta voidaan huolehtia näiden tilojen olemassaolosta myös tulevaisuudessa. Onko teknisiä mahdollisuuksia näiden tilojen kehittyä ja kasvaa? koska joskus tietyt fyysiset rajoitukset estävät tällaisen kasvun. Toisaalta en vielä huomaamatta, kuten muut itäisemmän Euroopan kollegat, enkä tässä halua moittia sinänsä ketään, mutta tämä on kuitenkin realiteetti, joka meidän on ymmärrettävä, koska emme realiteettia ymmärrä, emme voi ratkaista ongelmaa. Ja tämä realiteetti on se, että on eroja siinä, mitä tukia jäsenvaltioille annetaan – 100 euroa tai 500 euroa hehtaaria kohden. Tällainen ero johtaa siihen, että toimintaolosuhteet eivät ole tasavertaiset. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon Romaniassa alhainen maidon hinta, 10 senttiä Romaniassa, jos ajatellaan polttoaineen hintaa, se on korkeampi kuin muualla eu että Romaniassa on valtava ongelma, se on nyt ymmärrettävä. Ja vielä Venäjän kauppasaarto. On olemassa sellaisia asioita, jotka on pidettävä mielessä ja ymmärrettävä. Jos näin tehdään, saatamme ehkä ratkaa ongelmia. Muuten emme millään. Kiitos. Oui, merci, Donc, avant... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron meidän esitelmöitsijälle, Ehkä, tai siis voisit, niin voisitteko jo valmistautua tekemään viiden minuutin synteesin kuultua ne kaikki puheenvuorot, mutta pyydän myös tässä komissiota reagoimaan näihin kahteen kuultuun esitykseen. Brief, but, uh... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Ihmiset täällä kommentoivat näitä tietoja, joita meidän työstämme tulee, niin, niin olisi jos kiinnitetään huomiota vain tiettyihin aiheisiin, niin saattaa tulla epäselvyyksiä Täällä mainittiin nämä suhdanteiden vastaiset toimet ja niiden vaikutukset tuo, tuloihin. Työstämme tätä asiaa tällä hetkellä. Meillä on jo ensimmäiset johtopäätökset ja lopulliset tulokset tulevat pian. Yksi hyvin kiinnostava seikka, joka liittyy tilojen tuloihin sekä EU-ssa että Yhdysvalloissa, koskee sitä, että tilojen tulojen volatiliteetti on USA paljon suurempaa kuin EU:ssa, vaikka siellä on suhdanteiden vastaisia toimia, joiden tarkoitus on aivan päinvastainen. Pian näette tulokset ja vertailut, ne ovat jo julkisia. Sitten toiseksi tuet suhteessa kokonaistilanteeseen. Täällä mainittiin hinnat. Tukia parhaiten voidaan verrata maan hintaan, koska nämä tuet liittyvät maan tuotantokapasiteettiin. Mehän tiedämme, että maan hinta ja maan vuokra, tilanteet ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ja tämä alue on myös se, joka, jossa on suuria eroja kansallisessa lainsäädännössä ja se vaikuttaa siihen, kuinka viljelijät voivat toimia. Se vaikuttaa perin, perimyysasioihin ja sopimusten tekemiseen ja muuhun. Jäsenvaltioiden on todella suuria eroja ei pidä tehdä eroa ainoastaan uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden jälkeen. Niin on kulunut yli 10 vuotta, meidän pitäisi muuttaa terminologia. Erot ovat toki suuria, mutta on tärkeää muistaa se, mitä vertaamme. Emme voi ottaa vain yhtä lukua ja hehtareja ja sitten luulla, että saamme siitä relevanttia tietoja. Maan hinta, korot, vuokrat, tuotantotyypit, er, kaikki nämä tekijät vaihtelevat. On hyvin kiinnostavaa, että kaikkein suurimmat tulotasot ovatkin löytyneet viime vuosina uusista jäsenvaltioista. Tämäkin löytyy niistä tiedosta, joita olemme toivottaneet. Kiitoksia. Pardon, merci. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi esitelmöitsijöille. Niin kommentteja. Kiitos monista kommenteista. Ne olivat niin yksityiskohtia ja kattavat niin monia aloja, että tuskin pystymme niihin nyt vastaamaan yksityiskohtaisemmin kysymys kerrallaan, mutta ihan mielellämme tarjoamme mahdollisuuksien mukaan kirjallisia vastauksia. Kuitenkin joitain peruskysymyksiä pitäisi vielä palauttaa mieleen. Ensinnäkin on tunnustettava talouden realiteetit maatalouden osalta. Kuten ihan aluksi jo sanoin, tämä on sellainen toiminnan saara, jossa perustaloudellisista syistä ollaan tiukassa tilanteessa kustannusten ja hintojen paineen alla. Se, että pienet, pieniä tiloja on vähemmän ja että tilakoot ovat kasvamaan päin, erityisesti suuret tilat kasvavat entisestään. Tämä on vastaus siihen prosessiin, joka on ollut pitkään käynnissä ja jatkuu aina. Tämä on pidettävä mielessä. Tässä on kyse talouden perusvoimista. Emme voisin estää niiden toteutumista. Se ei olisi mahdollista, että muutettaisiin tätä asetelmaa. Emme pystyisi käyttämään riittävästi resursseja, jotta voitaisiin estää se, mihin puristuksiin joudutaan tuotantokustannusten ja tuotteiden hinnan kanssa. Toiseksi tuloksissa nähdään usein, että tilan koko on tärkeä tekijä, kun ajatellaan tulotasoa. En minä sano, että pienet tilat eivät ole tärkeitä sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti, yhteisön osalta tai maiseman ylläpidon osalta. Totta kai pienet tilat ovat tärkeitä, mutta koko on tässä tärkeä tekijä. Ja meidän on ehkä eroteltava tässä lyhyen aikavälin ratkaisut, joita voidaan tehdä tuloongelmien korjaamiseksi ja sitten strategisempi pidemmän aikavälin lähestymistapa – Pidemmällä aikavälillä ratkaisu tuntuisi olevan se, että mahdollistetaan se, että pienet tilat kasvavat. Ei niin, että ollaan jatkuvasti riippuvaisia maataloudesta ainoana tulona. Eli toisin sanoen, että tuettaisiin monimuotoisten tulonlähteiden hankkimista. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö maatiloilla voitaisi asua maaseudulla pienillä tiloilla, mutta mutta nämä pienet tilat eivät olisi ainoita tulonlähteitä. Aikaisemmin jo kommentoidin näitä suhtandeisiin vaikuttavia, suhtandeiden mukaan tehtäviä maksuja, mutta ovatko ne teknisesti mahdollisia EU-ssa, sitä kysyisin. Yhdysvalloissa ja Kanadassa ovat siksi, että verotietojen pohjalta voidaan näitä maksuja tehdä. Mutta tiedätte, että VTO-sääntöjen mukaan tällaiset maksut sallitaan ainoastaan, jos voidaan mitata tuloa edelliseltä kolmelta tai viideltä vuodelta, jotta kolmen vuoden keskiarvo ja verrata kyseisen vuoden tuloihin. Ja sitten maksu tehdään sen mukaan, mikä on ero sen vuoden välillä, jolloin halutaan tukea ja kauden välillä. Eli tähän liittyy monia teknisiä kysymyksiä. En ole ihan varma, onko tämä teknisesti mahdollista meillä. Lisäksi kantaisin huolta siitä, olisiko tämä strategisesti oikea ratkaisumalli vai olisiko parempi malli se, että kannustettaisiin viljelijöitä hyväksymään muunlaisia mekanismeja ja riippumattomasti huolehtimaan riskeistä. Aina voi olla järkyttäviä luonnon katastrofeja. Näihin tilanteisiin maksuja tarvitaan, ne ovat silloin tarpeen ja sallittuja, mutta pitäisi ehkä keskustella tässä vastuun jakamisesta. Ja ihan lopuksi puheenjohtaja, se tarvitaanko tietoa juuri tuloista kotitalouskohtaisesti. Tiedän, että aina on painetta tilastotietojen osalta. Kun ajatellaan maatalouden ympäristövaikutuksia, mutta jos sopimuksessa sanotaan, että kannetaan huolta maatalousyhteisön elintasosta, niin ainakin pitäisi olla luotettavia tilastotietoja, joiden pohjalta voitaisiin sanoa, onko elintaso verrattavissa muihin samantyyppisiin kansalaisryhmiin. Ja siksi tarvitaan tietoa maataloustulosta. Ja lisäksi on viljelijöitä, jotka kohtavat köyhyysongelmia. Ja toisaalta on viljelijöitä, joiden tulo on ihan kunnollinen, usein yhdistettynä maataloudesta ja muista lähteistä. Kiitos. Merci, merci. Kiitos, kiitos teille kumpaisellekin. Kuulen teidän sanoistanne, että te vastaatte kirjallisesti useisiin puheenvuoroihin, se olisi erittäin hyvä. Sillä tavoin me voisimme, voimme käsitellä tätä meillä niin tärkeää kysymystä vähän laajemmin, koska maa, seutuvaista maanviljon tulotaso on meidän sydäntämme lähellä. Me haluaisimme ehkä kirjalliset vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, joita täältä salista teille osoitettiin. Kiitos teille kummallekin vielä kerran teidän esityksestänne. Nyt sen enemmän viiv... Odot... sen enempää viivyttelyä, että siirrymme käyttämään käsittelemään Rova McKinnessin lausuntoa, jossa puhutaan hyvän kauppatavan vastaista käytänteistä elintarvikeketjussa. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Rova McKinnesille, haluaisin kiittää teidän huomiotanne siihen, että koska meidät on valiokuntana liitetty tämän asiakirjan käsittelyyn, IMKO-valiokunta on tässä vastuvaliokunta, haluaisin, että se todella huomioisi meidän lausunnon tarkistukset jotka pitää jättää ennen syyskuun 18. päivää. Anteeksi, anteeksi, sitä on pidennetty 22. päivään syyskuuta kello 18. Siinä puhutaan siitä tiedoteosiosta. Siis tarkistuksia voi tehdä tiedoteosioon. Rov McKinnessin loistava panostus tähän on jo sinällään hyvä, mutta meidän täytyy ajatella, että ottaa huomioon kappale kolme siinä toisessa osassa, joka, joka on otsikoitu konteksta. Siinä on, jo, onko, siinä on myös johdantoosio ja päätelmäosio. Miten me teemme sen yhdessä Inkon kanssa? Rova varmasti antaa meille täsmennyksiä näistä mainitsemastani kohdista, mutta nyt tämä lausuntoluonnos on suunnattu marraskuulle ja valiokunnassa, se IMKO-valiokunnassa se pitäisi hyväksyä joulukuussa. Tässä ehdotettu aikataulu ja sitten äynnistys täysistunnossa tammi- tai helmikuussa 2016. Nämä päivämäärät tullaan täsmentämään myöhemmin, mutta nyt sen enempää viivyttelemättä annan puheenvuoron Rova Mäkinäsille. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä aloituksesta. Haluaisin vain selventää jotakin jostakin teknisistä yksityiskohdista puheenjohtaja jo kertoi koskien menettelyä. Haluaisin kiittää niitä kollegoita, joiden ansiosta onnistuimme saamaan tämän imco yhteistyön tähän asiaan. Eli IMCO on otettava huomioon agrivaliokunnan kannan äh, artiklan 54 mukaan, eli olemme tässä yhteistyövaliokuntana mukana. On hyvin tärkeää sanoa, että meidän sitoumuksemme koskee niitä asioita, joista IMKon kanssa on sovittu. Toisin sanoen haluaisin vielä korostaa kollegoille, viestinnän osalta osa yksi, alo, alustus ja sitten osa kuusi. Tässä meillä on jaettu kompetenssi sitten kohta kolme. Meillä on eksklusiivinen toimivaltuus YMPn osalta. Pyydän teitä pitämään kiinni näistä rajoituksista. On myös hyvin käyttää tarkistuksessa selkeästi näitä oikeita termejä. Meillä on konkreettinen sitoumus Ilkon kanssa. Sitten toinen seikka koskee lyhyyttä. Tietenkin voidaan, voidaan ottaa paljon kommentteja ja tarkistuksia mukaan. On huomioitava, että IMCO-keskustelussa meillä on Djokovicin mietintö siellä ja siellä IMCO-valiokunnassa on erilaisia kantoja asiaan. Kohta 11 ja kohta 12 imikko mietinnössä ovat sellaisia, joihin on kiinnitettävä huomiota. En ole varma, menevätkö ne läpi vai tehdäänkö niihin muutoksia, koska uskon, että IMKO-valiokunnassa on erilaisia kantoja siitä, halutaanko vahvemmat lainsäädäntöpuitteet koskien hyvän kaupattavan vastaisia käytäntöjä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon näihin kohtiin niin, että olette valpaana. On myös tärkeää mainita seuraava asia. Meillä käytiin, kävimme tästä aikalaista kamppailua, että saatiin Agrille toimivaltuuksia Imkon rinnalla Meidän on käytettävä sitä viisaasti. Viime viikkoina on esitetty paljon kommentteja myös valiokunnan puheenjohtajan taholta, Jean, eh, komission puheenjohtajan taholta, siis komis, Junckerin taholta koskien elintarvikeketjuja. Viime viikolla hän puhui erityisesti maitosektorista ja huolista, jotka koskevat mm, elintarvikeketjun mm, eri kertoimia. Meidän on todella kiinnitettävä huomiota elintarvikeketjun toimintaan ja hyvän kappattavan vastaisen toimin. Komissari Hogan on myös puhunut asiasta viime viikolla komission jäsen Hogan ei ollut paikalla terveydestä syistä, ja, ja silloin komissaari Katainen viittasi tähän 500 eh, miljoonan pakettiin toimia, jotka liittyvät eh, hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Kyllä tästä todella käydään paljon keskustelua ja se on agendalla. On tärkeää, että me myös pidämme sen nyt eh, hyvin esillä lausunnosta. Haluaisin todeta vielä, olemme päässeet näin pitkälle, koska monet ovat vuosia, kausi, vuosikausia taistelleet sen puolesta, että tähän asiaan saadaan kiinnitetty huomiota, joten pyydän, että ne, joita asia he kiinnostaa, mm, toimikaan nyt eikä menetetä tätä mahdollisuutta toimia meidän olisi ehkä, mm, jotkut ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi olla toimia varovaisesti, katsoa mitä tapahtuu. Jos meillä olisi ollut tällainen lähestymistapa muutamia vuosia sitten, niin emme olisi tässä asemassa, mikä meillä nyt on tänään. Meillä on nyt vahva asema, pidetään siitä kiinni ja keskitytään tarkasti asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Minulla on neljä, äh, seitsemän lyhyet, lyhyttä kohtaa. Kohta kuusi on ehkä se, josta tulee eniten keskustelua. Siinä pyydetään puitelainsäädäntöä jolla torjuttaisiin hyvän kapotavan vastaisia käytäntöjä. Olen puhunut belgialaisten viljelijäjärjestöjen kanssa, ja siellä puhutaan vapaaehtoisesta käytännössäännöstä. Tiedämme, että on yksittäisiä jäsenvaltioita, joissa on tehty tiettyjä asioita. Espanjalaiset kollegat ja UKon kollegat voivat tästä puhua sitten kohta viisi. Siinä panna merkille me, meillä todella on hyvin erilaisia ajatuksia eri jäsenvaltioissa. Ehkä tarvitsemme enemmän koordinointia EUn tasolla. Tämä on tärkeä mietintö. Olen korostanut tätä siksi, että kuten kuulitte tuosta edellisestä keskustelusta koskien tuloja, missä ei oikeastaan päästä mihinkään päätelmiin, mutta kuitenkin todettiin, että erot ovat hyvin suuria. Viljelijät saavat tuloja kolmesta eri lähtöstä. Yksi on markkinoilta, toisekseen hinnoista, joita he maksavat omia tuotoksia varten, ja kolmannekseen, kolmannekseen siihen liittyy YMPstä saada tuet. Tiedämme, että sektori on budjettipaineiden alla, siksi markkinahinnat ovat hyvin tärkeitä. Ja nämä suhteet tuottajien ja, ja jalostajien ja jäljimyyjien kanssa on hyvin tärkeää niin, että voidaan varmistaa asiallinen tulo tai muuten ne eivät selviä. Nyt on myönnetty myös, että on ollut hyvin paljon erilaisia hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä ja viljelijät ovat olleet tässä uhrin asemassa koska ne ovat kaikkein heikompia tekijöitä elintarvikeketjussa. Meillä tämä elintarvikeketju, SCI-aloite, mikä on hyvin merkittävä, on merkittävä, että meillä on ylipäätään tällainen aloite, mutta onko se tehokas, saadaanko se rat- äh, tuloksia ja sellaisia muutoksia kun tarvitsemme. Olen hyvin valmis kuuntelemaan kommentteja. Tiedän, että niitä tulee kaikki, koko laidalta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 22. syyskuuta, joten teillä on vielä hieman aikaa tehdä tarkistuksia. Miten tiukemmin pussi pysymme kiinni mandaatissamme, niin sen paremmat mahdollisuudet meidän on saada tarkistukset läpi. Ja vaikka ne eivät menisikään IMKO, valiokuntaan, ne voidaan esittää vielä täysistuntoon. Kyllä meillä on tässä nyt todella vahva asema ja on tärkeää keskustella tästä ensi vuonnakin. On, on todella, ajoitus on erittäin hyvä ja odotan äh, nyt tukeanne ja eri kantoja. Kiitoksia. Merci, merci beaucoup. Kiitos paljon, Rouva Mäkinäs, tästä hyvin täsmällisestä esityksestä. Ymmärrämme, mitkä panokset ovat kyseessä. Pitemmittä puheita käynnistämme keskustelun. Ensimmäinen on edustaja Schmidt. Thank you, President. Uh, I wasn't expecting to be called first there. Kiitos puheenjohtaja. En arvannut, että saan puheenvuoron ensin, mutta kiitos. Olen varjoesittelijä ryhmästämme Mäkinesin lausunnon osalta ja kiittäisin hänen tekemästään työstä suhteessa IMKOon. Tämä oli todella menestys siinä, miten vakavasti suhtaudutaan meidän panoksemme. Kyllä meidät pitääkin tosissaan tässä ottaa. Kannattaa varmasti muistuttaa kollegoita myös siitä, että tietojemme mukaan parlamentista on saatu vuoden 2009 jälkeen viisi tekstiä, jotka liittyvät tuotantoketjuihin. Usea on ollut elintarvikeketjuun liittyvä. Meillä on ollut komission mietintö, eli kyllä tässä on paljon keskustelua Euroopan parlamentissa jo käyty komission ystävien kanssa myös, joten nyt puheessa riittää, nyt on saatava aikaan toimia, kun on liikehdintää, koska on nähty mielenosoitusten yhteydessä pari viikkoa sitten. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta on otettava huomioon se, että kyllä meillä on tietoa riittävästi. Meiltä puuttuvat lähinnä toimet nyt. Tuemme valmistelijamme kinesin lähestymistapaa. Tällaisia hyvän kauppatavan vastaisia toimia on monenlaisia, mutta tämä liittyy pitkälti ostovoimaan. <clears throat> Parhaiten tuntemassani jäsenvaltiossa 70 prosenttia katetaan neljän toimijan osalta. Ranskassa kolme toimijaa on lähellä 50 prosenttia. Saksassa tilanne on samantyyppinen, eli ostovoimakysymys on tässä tärkeä ja se, miten on mahdollisuuksia vapaasti käydä kauppaa. Tuomme kovasti tuon tekstin kohtaa kuusi. Nyt tarvitaan lainsäädäntöä, nyt on puhuttu riittävästi. Tietenkin laajemmin näkemykset on otettava huomioon, mutta Direktiivin kautta pitäisi velvoittaa jäsenvaltiot tekemään jotain hyvän kauppatavan vastaisissa kysymyksissä 114116 kohdat sopimuksissa. Tämä on tärkeää. Hiukan olisimme eri mieltä valmistelija McKinneysin kanssa tässä, kun arvioidaan tätä yhdistyneen kuningaskunnan Groceries Code Adjudicator-järjestelmän mahdollisuutta toimia mallina. Tämä on todella jäänyt asiaksi, joka on lähinnä paperilla. Sitä muutama tiedot, että tästä pitäisi lähinnä päästä nyt eroon. Me tarvitsemme lainsäädäntöä lähinnä. Muuten tukisimme kovasti edustaja McKinnesin työtä. me teemme yhteistyötä. Kiitos. Merci. Kiitos ja Rova Gilera. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Haluan onnitella Roomme Guinnessia tekemästään työstä, näistä ehdotuksista. Hyvää työtä hän on tehnyt ja hän on hyvin koostanut substanssissa kaikki keskeiset pyynnöt ja tarpeet. Jos me nyt lähestymme tätä tilannetta ja mietintöä hyvin, niin yksi keskeisistä ongelmista piilee siinä, mitkä ovat vaikutukset, kun me puhuimme aikaisemmin maanviljoiden tulosta ja tulotasosta. Tämä myös liittyy siihen, että meidän täytyy aina muistaa, että yhdenvertaisuus ennen kaikkea. Tässä nimenomaan tilanne, jos elintarvikeketjussa tällä hetkellä tämä paine joka tulee läpi jo tässä kommunikaation tiedotteessa, niin tämä teema pitää lähestyä asiallisesti. Olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne, Rouva Mäkinnes, kohdassa kuusi. Toisin sanoen uskon, että on välttämätöntä ottaa omata eurooppalaiset normit. Nykytilanne. Meillä on lainsäädäntöä, julkista ja kansallista lainsäädäntöä, jotka poikkeavat toisistaan on yksityisesti tehtyjä sopimuksia, valtion sopimuksia, erilaisia sopimuksia. Tämä te- aiheuttaa vääristymiä mielestäni jo mm, sisämarkkinoilla. Minä tulen Espanjasta ja tunnen tämän sektorin. Me olemme netto. Eh, nuestro sektor Kun ajatellaan elintarvikesektoria, niin silloin se kärsii aivan erityisesti tästä vääristymästä, joka on vallalla eri jäsenvaltioissa. Ensimmäinen kysymys, keskeinen tässä mietinnössä mielestäni on se, että meillä tulisi olla eurooppalaiset normit. Jos te, se on tehty kuluttajille, niin miksi haluta tehdä sitä tuottajille? Ja vielä lopuksi tämä tällainen yhteiset käytännössäännöt yhteiset käytännössäännöt vapaaehtoisuuteen perustuvat voisi muuttaa tilannetta, mutta tämä itsesäätely ei itsessään ratkaise mitään ongelmaa. Se on hyvä aikomus, hyvä aloite, mutta en usko, että tähän mihinkään vapaaehtoisen koodistoon käytänteeseen, että se pystyisi ratkaisemaan tämän ongelman perinpohjaisesti. Ja viimeiseksi haluaisin puhua yksityisestä öö, tuotteista ja jakeluista. Tässä vallitsee suuri kilpailu ja se meidän täytyy huomioida pitää mielessä. Aloitan sillä, lopetan sillä, mitä sanoin aluksi, Rova McInnes. Meidän täytyy eh, jatkaa tällä tiellä. Tämä on hyvä mietintö ja sillä tulee olemaan eh, myönteistä vaikutusta, jos me onnistumme siinä, jos neuvosto ja komissio kuuntelevat meitä, kuuntelevat tätä ja lähtevät työstämään sitä hyvin lainsäädäntötyön kautta minun maassani on tehty hallituksen päätös, mutta sekin on riittämätön. Jos me ajattelemme maitokriisiä, niin espanjalaiset maitotuottajat kärsivät tällä hetkellä suunnattomasti. Kaikki kansalliset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä minun maassakaan. Me tarvitsemme lisää intoa työstämään tätä eteenpäin, jotta me voisimme todella ratkaista nämä ensimmäiset polttavat kysymykset Euroopan maatalous- ja maanviljelytilanteessa. Niin, Kiitos Rova Gilera. Rouva Ribeiro, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Queria elogiar o trabalho aqui desenvolvido. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Mäkineessä ja hänen tekemästään työstä. Olen yhtä mieltä hänen lähettämistä vastaan. Se on täysin oikea tässä aiheessa, joka huolestuttaa meitä yhä enemmän ja joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin. Puhumme miljardien liikevaihdosta. Nämä Hyvät käyttötavan, kauppatavan vastaiset käytännöt maataloussektorilla ovat uusi este äh, asianmukaisille tuloille viljelmille ja pk-yrityksille. 90 äh, prosenttia hiljattaisesta tutkimuksessa äh, totesi, että he ovat joutuneet näiden käytäntöjen uhreiksi. 83 prosenttia totesi, että tämä vaikuttaa kustannuksiin. 70 prosenttia totesi, että näiden myötä he menettävät menettivät tuloja. Hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä ei väten vastuussa olevat viranomaiset ole havainneet, koskaan niitä harjoitetaan niin ämärissä olosuhteissa, eikä, eikä mitään rangaistuksia näin ollen anneta, ja tästä vakavasti kärsivät tuottajat. Olemme havainneet, että sääntelyä puretaan yhä enemmän markkinoilla tiestä, Ne lopetettiin, siitä oli Venäjän kauppasaarto. Kriisi vain pahenee ja sen myöntä kauppatavan vasta, hyvän kauppakattavan vastaisia käytäntöjä on yhä enemmän. Ja tämä vaikuttaa erityisesti pieniin markkinoihin, joissa on kaksi kolme merkittävää yritystä elintarvikeketjussa pidetään yksipuolisia, tehdään yksipuolisia päätöksiä ja näin vahvemmat heikompien kustannuksella toimivat ja dominoivat yritykset pääsevät niskan päälle. Tarvitaan hyviä käytäntöjä, tarvitaan myös lainsäädäntöä, jotta voidaan rangaista sääntöjen rikkojia, jotta nämä ketjut toimisivat hyvin ja jotta voitaisiin taata oikeudenmukaiset tulot kaikille eh, toimijoille. On päästävä eroon alle tuotantokustannusten menevien hintojen nykyiset toimet eivät ole riittäviä. Portugali ja Ranska allekirjoittivat Visegradin julkilausuman Portugalissa on kaksi järjestelmää, näin pyritään pelottelemaan ne tahoja, jotka harjoittavat näitä käytäntöjä. Ne näin ollen menettävät tuhansia euroja. Tarvitsemme parempaa koordinointia, jotta voidaan taata kestävyys. Tarvitaan vahvat suhteet eri osapuolten välillä ja näin saadaan tilanteesta oikeudenmukaisempi. Kiitoksia. Edustaja Myllä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset edustaja Mäkkinesille. Hän on todella ammattimaisesti ottanut huolenaiheemme esiin, vaatinut niiden huomioimista. Mielelläni teen yhteistyötä. Kiittäisin myös kannanotoista tänä aamuna. Vapaaehtoiset aloitteet eivät mahdollista sitä, että pelkotekijään puututaan. Se on aina taustalla, että tipahtaa sieltä luetteloista pois. Minä olen sitä mieltä, että tarvitsemme vielä vähän enemmän. Tarvitsemme konkretiaa, tarvitsemme todellaan vähimmäistandardeja kaikkialle Eurooppaan, jotta päästään eroon näistä hyvän kauppatavan vastaisista toimista. Vapaaehtoisia aloitteita on olemassa, mutta valitettavasti niiden pohjalta ei eteenpäin päästä. Saksassa luku on jo laskenut neljä kauppaketjua vastaa noin 80 prosentista. Mutta tällä hetkellä, jos voin esitellä vähän Saksan tilannetta, nähdä, missä tilanteessa tuottajat ovat, missä ongelmallisessa tilanteessa. Meillähän oli Brysselissä suurin mielenosoitus selittyy maidon hintaan, mutta Saksassa ei ole päivääkään, ettei tiedotusvälineissä kirjoiteltaisi kielteisesti maataloudesta ja maanviljelijöistä. Tämä on mielestäni hyvin ikävää, vaikka viljelijät käyttävät ympäristöohjelmia, toimivat vastuullisesti. Viljelijöistä annetaan tiedotusvälineissä aivan toisenlainen kuva. Ja se, että elintarvikeketjussa kauppa todella keskittyy muutamien käsiin. Ja se, että nyt katsotaan kansalaisjärjestöjen suuntaan. Puhutaan kestävyydestä ja sitä kautta esitetään kantoja viljelijöiden vastaisesti. Ja myös eläinten hyvinvoinnista on kyse. Ja ajatellaan, että elintarvikeketjussa neljä senttiä myytyä lihakiloa vastaan saadaan tiettyyn rahastoon. No, tämä ei kuitenkaan auta meitä eteenpäin. Olen ihan vakuuttunut siitä, että Tähän tekstiin pitäisi saada vielä paljon konkreettisempia esityksiä, koska tarvitsemme paljon tiukemmat oikeudelliset puitteet, mutta mielelläni teen yhteistyötä. Kiitos. Merci, merci Madame Müller. Kiitos ja seuraavana edustaja Delay. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä äh, olen samaa mieltä kollegan kanssa. Rovi Mäkinys on tehnyt loistavaa työtä. Mm, haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota ne muutamiin seikkoihin miten äh, säätää lakia. Joissakin maissa asetuksia on otettu käyttöön, mutta ne eivät aina ole kuitenkaan olleet tyydyttäviä, ainakin jos ajattelemme sitä tuottajien kannalta. Jakelusektori on tärkeä. Sillä on äh, mahdollisuus, sillä on kapasiteettia sopeutua kaikkiin säännöksiin. Jos aina lähdetään muuttamaan jakelua ja se pitää sopeuttaa aina uudestaan uudessa tilanteessa, niin kyllä meillä on parempaakin tekemistä. Jälleen kerran, jälleen kerran minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi löytää yhteisön tasolla määräyksiä. Nykypäivänä jakelu, puhun suuresta jakelusta elintarvikeketjussa, on läsnä lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Ja jos meillä on jäsenkohtaisia sääntöjä ja käytäntöitä, niin ei se ratkaise ongelmaa tuottajien kannalta, olipa, olipa paikka mikä tahansa. Minä olen erittäin iloinen voidessani tehdä työtä Roomi McKinnesin kanssa. Minä itse olen tuottaja, olen työn, tehnyt työtä tällä saralla jo parisenkymmentä vuotta. Tiedän, että tämä on kova pähkinä purtavaksi, mutta kyllä meidän pitää löytää Euroopan tasolla ratkaisut meidän kaikille Euroopan maataloustuottajille. Kaikki tarvitsevat sitä. Kiitos. Kiitos, edustaja Luozu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, viljelijät ovat suurien jakelijoiden paineiden alla, alla ja joutuvat myymään mahdollisimman halvalla ja tästä viljelijät kärsivät, koska ja joutuvat myymään tappiolla, jotta saavat tuotteensa menemään eteenpäin. Minkäänlaista suojaa heillä ei ole, koska kataatut hinnat on poistettu. Ratkaisu varmaan olisi se, että taatteisiin hinnat viljelijöille ja niiden hintojen alle ei voisi myydä. Tästä tulisi varmasti viljelijä, viljelyvajetta. Ja tuottajat usein järjestäytyvät ja se myyvät suoraan ähm, käyttämättä näitä jakeluketjuja. Jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimeen, joilla tuetaan maanviljelyä. Tämä osoittaa, että Euroopan politiikka on tehotonta. Tar- ratkaisu olisi sellainen, että jäsenvaltiot voisivat saada suvereenisuuden itselleen takaisin. Kiitoksia. La parole à monsieur Edustaja De Castro, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. No, en... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin todeta, että McGuinness on tehnyt erittäin hyvää työtä haluaisin alle korostaa muutamia seikkoja. Ensinnäkin äh, hyvän kauppatapojen vastaisia käytäntöjä. Tästä tarvitaan Euroopan laajuista harmonisointia, tarvitaan lisää koordinointia eri valtioiden välillä. On aivan selvää, että Tämä on tavoite, johon mietinnöllä on pyrittävä. Toiseksi haluaisin korostaa näitä, näitä yksittäisiä merkkejä, kaupan merkkejä, kun jakelija ei ole ainoastaan elintarvikealan asiakas, vaan myös kilpailija, niin tästä aiheutuu kilpailun vääristymiä. Tämä on minun mielestäni hyvin arkaluontoinen ja tärkeä asia. Kilpailuasetelma on aivan selkeä. Minun on kilpailtava tietyn tuotemerkin kanssa, joka on myös asiakkaan, niin on aivan selvää, että tämä aiheuttaa usein vaikeuksia elintarvikeyrityksille, niiden on vaikea selviytyä enää markkinoille. Tämä on siis arkaluontoinen asia, ja tässä mietinnössä siihen on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota. Kiitoksia. Merci, Kiitos, edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Um, uh, Kiitos oikein paljon ja onnittelut Mairead McGinnessille tästä lausunnosta. Se on mielenkiintoinen. Olen monesta samaa mieltä. Mutta tärkein viestini tässä olisi siis se, että heinäsuomasta neulan löytäminen on helpompaa kuin heinäpaalista. Koska yksi ongelma, joka meille liittyy, hyvän kauppatavan vastaisiin yrityksiin on no, se, miten suurista yrityksistä on kyse. Kansalaiset, jotka haluavat reilua käsittelyä, kohtelua, eivät pysty näkemään, onko reilusta toiminnasta kyse, koska kyse on niin valtavista ketjuista. Irlannissa jotain on tehty panimoalalla verokannustin otettu käyttöön siinä muodossaan, että – jos ajatellaan Dedeon tuottaman Guinnessin asemaa, niin pienet tuottajat voivat kuitenkin elää ja kukoista. Ja ihmiset, joiden kanssa he ovat tekemisessä, viljaviljelijät ja niin edelleen, pystyvät päättämään, koska ihmiset kuulevat, kohdellaanko heitä panimon puolelta epäreilusti, niin ihmiset kuulevat, että näin käy ja silloin he ostavatkin toisen tuotteen – Tämä pitäisi ajatella elintarvikeketjuissa. Jatkuvasti kuulemme, että komissio ajaa Ryanairia takaa. En ole vähän Learin ystävä sinänsä, mutta on ajateltava, mitä pyritään tekemään näille yrityksille. Monikansallisilla yrityksillä ei olisi yhtä paljon valtaa, jos niiden toimintaan puututtaisiin yhtä innokkaasti. Alan Smithin esittämä kanta yhdistyneen kuningaskunnan Groceries Code Adjudicator-järjestelmään oli mielenkiintoinen. Minä olen lukenut samoja asioita kuin Alan ja todella siis on katsottava, saadaanko tuloksia ei katsottava ainoastaan aloitetta. Tämän kautta esitetään lisää byrokratiaa. On ajateltava, kenen kanssa tässä ollaan yhteistyössä. Tässä on kyllä sellaisesta ihmisestä, jotka ihan riippumatta siitä, mitä vaikutusta toimillaan, haluavat lisää voittoa. Katsotaan Australian suuntaan. Siellä tuottajaryhmät voivat tehdä tarpeensa mukaan, jos se on julkisen edun mukaista. Meidän on toimittava samoin, meidän on saatava lainsäädäntöä tässä. Meillä on ollut päätöslauselmia, monen monta, ja olen ollut monessa työssä täällä mukana. Keskusteluja on käyty paljon turhautumista Irlannissa ja nyt tarvitaan toimintaa. Toivottavasti me saamme nyt jotain aikaiseksi ja saamme murskattua nämä liian suuret kauppaketjut. Niin, Kiitos. Edustaja Talavera, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtajalle. Olen oikein iloinen siitä, että vastuuhenkilö Guinness on tehnyt oikein selväksi sen, että vaikka tämä mietintö kuuluu IMKOlle, niin meidän lausuntomme pitäisi olla hyvin keskeinen, koska me edustamme juuri sitä alaa, josta tässä on kysymys. Tietenkin tässä on kyseessä eurooppalainen ongelma. Aivan kuten jotkut kollegat ovat todenneet, 2005-29 direktiivi puolustaa kuluttajia suurten kauppaketjujen käytännöltä. Miksi meillä ei sitten voisi olla sellaista direktiiviä joka puolustaisi tuottajia? Tämähän on sanottu jo, että jäsenvaltioilla on omaa lainsäädäntöä. Tämä taas aiheuttaa suurta sekannusta ja tekee hallaa viejille. Meillä on mietintö koskien hedelmä- ja vihannestuottajien tilannetta teki hyvin selväksi sen, että ottaen huomioon tämän tuotujen tuotteiden hyvin, hyvin kauppatavan vastaiset käytännöt, niin todella väärinkäyttö ja huonot käytänteet ovat eri, suurimpia ongelmia hedelmä- ja vihannesektorilla, ja tämä aiheuttaa myös maanviljelyalueiden luo, alueesta luo, luopumista. Ja, mutta se aiheuttaa ongelmia myös EUlla, koska meiltä puuttuu vihanneksia hedelmiä, ei siksi, että ei olisi maan alaa tai viljelijää, vaan siksi, että käytännöt, käytäntöt ovat niin huonoja, että viljelijät lähtevät ja lopettavat tuottamisen. Siksi olemme riippuvaisia ulkomaisesta kaupasta ja ennemmin tai myöhemmin edessämme on kriisi, jos emme voi tuottaa omia elintarvikkeitamme. Tähän asti tehtyt, tehdyt aloitteet ovat vapaaehtoisia ja niihin liittyy tiettyä anteliaisuutta näiltä suurilta ketjuilta, jotka aiheuttavat ongelmia, kuten tämä Food Supply-aloite. Se oli, oli täysin tehoton. Tuottajat todella pelkäävät huoneen käytäntöiden esiin tuomista, koska ne pelkäävät, että menettävät asiakkaansa, koska ei ole vaihtoehtoja. Tässä, tästä syystä kyseessä on eurooppalainen vastuu. Ei voi olla niin, että jäämme pelkkien aikeiden tasolle, vaan tarvitsemme eurooppalaisen direktiivin. Tämä on erittäin hyvä mahdollisuus Euroopan unionille. Voimme torjua euroskeptisyyttä ja osoittaa, että EU on hyödyllinen tällä sektorilla, joka on paljon kärsinyt ja joka on yhä kauempana EUsta. Me on osa, meidän on osoitettava, että olemme e, heidän puolellamme ja annettava vahva direktiivi. Kiitoksia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä. Rouva on todella aihetta onnitella. Hän on tehnyt hyvää työtä. Hyvät kollegat, en aio kertoa teille mitään uutta, kun puhutaan maataloustuotannosta. Maataloussektorista on kärsimässä yhdestä suurimmista kriisistä. Kiinan talouskriisi, öö, Venäjän pakotteet ja myös tuotantokustannukset ovat kaikki niitä tekijöitä, jotka selittävät öö, syyt tähän suuruusluokan kriisiin, mutta on vielä muuta kaupalliset käytänteet, epälojalit käytänteet ja kaikki tämä väärinkäytökset, joita löytyy elintarvikeketjussa, ovat myös aiheuttaneet sen, että jo vuosien ajan on tuottavuus heikentynyt tuottajille nimenomaan. Ja sehän on tiedetty, että maanviljely on kaikista heikoin lenkki, kun puhutaan koko tästä elintarvikeketjusta. Sen takia meidän täytyy pyrkiä lopettamaan tämä tilanne, joka on todella huono. Meidän täytyy suosia parempaa tasapainoa eri toimijoiden välillä tässä koko ketjussa. Me tiedämme, että komission ehdotus on riittämätön. Eikä se ole riittämätön sen takia, että sen pitäisi seurata vain seurata eurooppalaisia normeja, joka takaisi yhdenvertaisen kohtelun kaikille toimijoille niitä niin kuin esittelijä tässä hyvin selkeästi toisen esille, siis jos Eurooppa haluaa osoittaa kompromissihalukkuutta maanviljelijöille, niin Euroopan pitää enemmän panostaa lainsäädäntöön, ja, joka poistaisi nämä epälojaalit käytänteet. Tällä tavoin me antaisin hyvin, antaisimme hyvin selkeän myönteisen merkin maanviljelijöillemme unionin alueella. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Kiitos. Edustaja Ashford. Um, chairman, thank you very much for one... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset Maureen McGuinness tästä työstä. Muutama ajatus kokemukseni perusteella tältä alalta. Ensinnäkin Maraid on hyväksyttävä, että tässä on rajat ylittävä tekijä myös. Monet kauppaketjut toimivat rajat ylittävästi. Tämä on sisämarkkinakysymys, vaan sen ymmärtää. Samalla epäilen, onko EUn tason lainsäädäntö tässä välttämättä oikea vastaus. Minä aina toivoisin, että voitaisiin lakia säätää melko varovaisesti. Voitaisinko vaihtaa hyviä käytäntöjä mieluummin kuin pyrkiä luomaan lainsäädäntöä? joka sinänsä luultavasti estää vapaiden markkinoiden toiminnan, haittaa kilpailua ja on luultavasti mahdotonta saada noudatettavaksi käytännössä. Ymmärrän, että hyvän kauppatavan vastaisia toimia on, olen kokenut niitä kovasti itsekin. En ole samaa mieltä siitä, mitä aikaisemmin sanottiin tämän alan oikeusasiamiehestä. Kyllä, tämä tapa, että nimetään ikävästi toimivia, on kyllä merkittävä varoittava tekijä suurillekin kauppaketjuille. Ja siksi olen nähnyt paljon tällaisia uuden sukupolven sopimuksia, joita kehitetään tuottajien, jalostajien ja kauppaketjujen välillä, jossa kaikki jakavat sekä edut että riskit – Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, on se, että meidän tulisi pitää mielessä se, että on tärkeää kannustaa viljelijöitä tekemään enemmän yhteistyötä, sama lisäarvoa tuotua tuotteille ja käyttää hyväkseen sitä lainsäädäntöä, jota heidän hyväkseen on jo hyväksytty. Omasta maastani esimerkki. Meillä on lainsäädäntöä joka on helpottanut kilpailumääräyksiä. Tämä mahdollistaa sen, että tuottajajärjestöt voivat saada 30 prosentin kriittisen massan markkinoista. Tämä on siis oikeudellisesti mahdollista. Käytännössä ei ole koskaan päästy lähellekään tuota rajaa, koska tuottajat eivät pääse koskaan vastaamaan enemmän kuin 10-20 prosentista. Tällainen mahdollisuus on mutta sitä ei käytetä. Ja tiukasti tässä kritisoin omaa alaani, kun olen itsekin viljelijä. jotka protestoivat, kun hinnat ovat alhaisia. Ja, ja kysytään, että sovittiinko jostain rajasta silloin, kun olosuhteet olivat hyvät, vai halutaanko sellainen raja ainoastaan huonoissa olosuhteissa. Eli todella pitäisi kannustaa tässä tuottajaa luomaan itselleen vankempi asema. Kiitos. La parola è Monsieur Bogovic. Edustaja Bogovic. Hvala. E, tudi z moje strani čestitke gospe Merit. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Merit McKinneysiä hänen lausunnostaan. Olen aivan yhtä mieltä hänen kannastaan. Hän puhuu yrittäjän keskeisistä ongelmista, joita viime vuosina on nähty maanviljelysalalla. Heidän on mainittava nämä jatkuvasti ja tuotava niitä esille. Siksi Kannatan myös Euroopan komission kertomuksia aiheesta. Nämä paineet koskien eri, eri kauppaketjuja ovat keskeisiä. Melon mietintö on yhdistettävä tähän. Siinä puhuttiin tuotejärjestöistä ja eri aloitteista koskien hedelmä- ja vihannessektoria. Ei ole epäilystäkään siitä, että näitä tarvitaan, jotta voidaan sitten siirtyä tuotantoketjuun. Edelleen on kehitettävä maaseutua. Sekin on hyvin tärkeää. Jos IMKO ei tee työtään kunnolla eikä puolusta kuluttajia, niin meidän on tehtävä se. Meidän on vahvistettava lainsäädäntöä. Usein näemme, että näemme, että markkinoilla tapahtuu epävakautumista automaattisesti tilanteesta, joita näemme viime viikolta omassa massanikin. Siellä oli siellä oli kuvia kuorma-autoista, jossa tuotiin ulkopuolelta paljon huonolaatuisempaa tavaraa. Meidän on vaihdettava hyviä käytäntöjä ja katsotaan millaisia olisivat hinnat, joiden alapuolella ei voida mitään tuotteita myydä. Kuinka voidaan myydä tuotteita neljä kertaa halvemmalla kuin mikä sen hinnan pitäisi olla? Kiitos. La parola on monsieur Marc Taravella. Edustaja Taravella. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi, anteeksi kolme täsmäistä kohtaa. Onneksi olkoon Rova McInnes, koska hän meni suoraan asian ytimen yhdellä sivulla näinkin tärkeässä asiakirjassa. Kaksi kohtaa haluaisin tässä tuoda esille kappaleessa yksi, joka on hyvä, jossa korostetaan hyvin aiheellisesti, että pitää antaa maanviljelijöille neuvotteluoikeudet ja valtuudet minä korostaisin neuvottelujen kollektiivista luonnetta, niin kuin Richard Ashford tässä juuri sanoi, se on ihan oikein maitopaketissa piti olla tämä yhteisneuvottelu mutta kun maidon kustannushinta oli mikä oli, niin tuottajat eivät osanneet järjestäytyä. Nyt kun hinta on alhaalla, haluaisin organisoida heidät yhteen kollektiivisesti, mutta haluaisin sanoa, että tuottajat järjestäisivät kollektiivisesti, neuvottelisivat myös kollektiivisesti. Tällä hetkellä ovat hyvin hajallaan, kun nämä kaksi muuta toimijaryhmää ovat erittäin keskittyneitä. Puhun suurjakelusta ja muuten elintarviketuotanto, teollisu, elintarviketeollisuudesta. Ei tässä ole tarkoitus taistella sinällään epälojalia käytänteitä vastaan, mutta minä haluaisin mennä vähän pidemmälle Salvatore Caronan päätelmiästä vielä pidemmälle elintarvikkeiden tuhta, tuhlailusta. 90 miljoonaa tonnia heitetään pois vuosittain 170 kiloa per vuosi per asukas, eli heitetään hukkaan, heitetään pois. Minä haluaisin, että autetaan suurjakelu keskittymiä, että meillä olisi yhdenlainen käytäntö Euroopassa, niin että jäsenvaltioita ei verotettaisi silloin, kun ne antaisivat tätä ylijäämää, jota se ei enää voi myydä, jota se voi enää markkinoida, mutta jotka ovat vielä käytettävissä, syötävissä, juotavissa. Joissakin maissa verotetaan tästä niin sanotusta antamisesta, lahjoittamisesta. Silloin mieluummin tuhotaan, koska se ei maksa mitään. Eikä meidän pitäisi ottaa tähän uusi ulottuvuus. Rohkaistaan jäsenvaltioita niin kuin komissaari Semeta, entinen komissaari, olisi antanut mahdollisuuden. Minä haastattelin häntä nimenomaan näistä verokysymyksistä. Voitaisiin toimia sillä tavalla, että jakelukeskukset antaisivat tämän ylijäämän, niitä ei rankaistaisi siitä. Ja tällä tavalla se olisi mukana tässä elintarvikekierrossa sen sijaan, että ne tuhottaisiin, koska tällä voitaisiin auttaa kaikista vähän osaisimpia ja näiden ihmisten määrähän vain kasvaa myös 80 yhdessä kahdeksassa jäsenvaltiossa. Kiitos paljon. Kiitokset valmistajalle Saksasta vielä kantaa. En tiedä, onko tilanne samantyyppinen muissa Euroopan maissa. Meillä Saksassa on niin, että kaupan lisäksi on vielä meijerit. Pitäisi ajatella niitä, kun puhutaan maidon hinnasta. Sanotaan, että elintarvikeketjussa valta on muutamissa käsissä. Meijerejen osalta tilanne on vielä sillä, että niitä on useampi, mutta viljelijän on kuitenkin valittava sellainen meijeri, joka on melko lähellä maantieteellisesti, koska maitoa ei muuten haeta kovin kaukaa. Eli tällainen markkina-asema pitäisi ottaa myös huomioon, koska – tämän toisenlaista valtaa tavallaan. Eli jos viljelijä jättää tietyn meijerin, koska ei ole tyytyväinen neuvotteluihin, niin joskus on niin, että ei saa sopimusta toisen meijerin kanssa, koska usein ne toimivat yhteistyössä niin, että ei ole mahdollista valita vapaasti. Eli vapaat markkinat päättyvät, kyllä siihen tilan portille, siihen kohtaan, mihin meijeriauton pitäisi tulla maitoa hakemaan. Ja toinen seikka olisi minulle vielä tärkeä. Saksassa emme onnistu vieläkään siinä, että maito merkittäisiin niin, että maitopakkauksen olisi merkittävä, mistä maito on peräisin. Aina merkitään, missä se on pakattu, eli mikä on meijeri. Ja jos ajatellaan viljelijöitä, vähän aikaa sitten siirryttiin käyttämään maitolakkoa ja sen sijaan otettiin sitten ja ostettiin Puolasta ja muualta maitoa ja pakattiin sitten bayerilaisiin pakkauksiin. Nythän on kuitenkin tuottajien oikeus tehdä yhteistyötä – ja vaatia tiettyjä seikkoja, mutta se ei ole mahdollista, kun puhutaan ainoastaan siitä, missä on jalostettu, ei kerrota, mistä maito on peräisin. Eli se, minkälaista valtaa markkinoilla voidaan käyttää, liittyy myös siihen, miten tuotteita voidaan merkitä. Tämä on keskeinen kysymys, joka pitäisi hoitaa tällä hetkellä. Kiitos. Merci, merci. Kiitos. Edustaja Caputo. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. En halua toistaa, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin onnitella kollega McGinnessiä. En ainoastaan tästä erittäin hyvin tehdystä työstä, vaan myös lausunnon konkretiasta. Nämä hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt todella yhdistävät koko maan osaamme. Meillä on niitä työpajoja, puhumme maanviljelystä ja sen eri näkökohdista. Tämä on ehkä yksi niistä kielteisistä seikoista, joka yhdistää kaikkia maitamme, joten meidän olisi toimittava erittäin päättäväisesti. Olen yhtä mieltä siitä, että tässä valiokunnassa asia on nimenomaan painotettava, koska, koska, koska se on juuri meidän toimivaltuuksimme kuuluva asia kannatan näiden puitteiden vahvistamista, niin kuin tuolla kohdassa kuusi on todettu, on erittäin tärkeää toimia yhteisön tasolla tällaisia epäreiluja käytäntöjä vastaan ja petollisia toimia vastaan. Jotkut kollegat tällä sanoivat ja tuen sitä, että meidän olisi tuotava muitakin näkökohtia. Erityisesti tarkoitan tässä sitä roolia, mikä voisi olla tuottajajärjestöille. Usein puhumme tuottajajärjestöistä kriisin aikoina, mutta olisi löydettävän tapa, jolla tuottajajärjestöjen toiminta voisi olla tehokkaampaa. Luulenpa, että siitä voisi olla valtavasti hyötyä. Lopuksi vielä haluaisin korostaa näitä yksityisiä tuotemerkkejä. Ne varmasti olivat suurin markkinoiden vääristymisen aiheuttaja. nämä, nimenomaan nämä kaupan omat merkit ovat, ovat suurin tekijä, joka aiheuttaa vääristyksiä markkinoilla. Nicholson. Edustaja Nikolson, olkaa hyvä. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minultakin onnittelut valmistelijalle. Minusta tuntuu, että kaikki voivat olla samaa mieltä siitä, että tämän vallan oikea-aikainen lausunto ja mietintö. Toivon, että näin voidaan olla luomassa kaikkialle Eurooppaan sellaista tilannetta, että saataisiin parempi vaikutusmahdollisuus kuin aikaisemmin. On ajateltava, että ihan riippumatta siitä, mikä hallitus tai Euroopan toimijälen ei ole valmis lähtemään taistelemaan suurten kauppaketujen kanssa. Kun ajattelin, mitä sanottiin siitä, että tämä yhdistyneen kuningaskunnan aloite on hampaaton paperitiikeri, niin Tämä ei ole oikein, koska tämä henkilö on ensimmäinen, joka on jonkun aloitteen tehnyt tällä saralla. No, riittävästi valtaa ei ehkä ole, mutta on tämä ainakin jonkinlainen aloitus. Jos ei lähdetä tähän, tuskin tarvitaan yhteisön laajuisia sääntöjä, jos niitä kaikkialla täytäntöönpano. Jos katsotaan eurooppalaista lainsäädäntöä tällä hetkellä, niin täytäntöönpano on osittaista joillain aloilla, ei kaikilla niin silloin kyllä ajaa itsensä hankalan tilanteeseen. Olen samaa mieltä myöskin siitä, mitä näistä Kapen omista merkeistä sanottiin. Näinhän kauppaketjut kehittelevät omia tuotemerkkejään ja tämä ehkäistä markkinoille orientoimista monilla muilla saroilla. Tämä nähdään kovasti paikallisesti. Toisinaan puhuu ihmisten kanssa, jotka tuottavat esimerkiksi perunalastuja tai on sitten lihan jalostuksesta kyse, makkarasta tai muusta, niin sanotaan, että teidän pitää tuottaa näitä meille, jotta saadaan ihmiset kauppaan ja saadaan suuremmat markkinaosuudet suurelle elintarvikeketjuille. Saadaan voittomarkkinaalit riittävän suuriksi. Minä toivon, että valmistelija voi onnistua tässä työssään. Nyt todella tällä valiokunnalla on merkittävä asema tässä koko prosessissa ja varjoesittelijät varmasti Tukemat valmistelijaa hänen työssään, jotta voimme huolehtia siitä, että me täällä maatalousvaliokunnassa saamme äänemme kuuluviin. Koska uskoakseni monet kerrat täällä valiokunnassa on nähty se, että voidaan esittää kaikenlaisia toivomuksia, jotka eivät ole toteutettavissa, tai sitten pyrkiä samaan aikaan se, mitä on todella, mikä on todella mahdollista. Ja toivon, että valmistelija näin toimii. Kiitos. Merci. La parole est à Madame Erans Garcia. Rouva Irans Karsi, olkaa hyvä. Siipas, muchas gracias. <clears throat> Creo que como... Kiitoksia. Luulenpa, että kuten suurin osa muista kollegoista, minäkin olen sitä mieltä, että meidän olisi tuettava valmistelija McKinneysiä tässä lausunnossa. Kuten alussa sanoimme, olisi tärkeää, että agrivaliokunnalla olisi yhtä suuri paino kuin imco valiokunnalla Me tiedämme tämän alueen paremmin niin me ymmärrämme sen paremmin, ymmärrämme paremmin tuo tuottajien viljelijöitä ja on todella tärkeää, että tällä valiokunnalla on vahva, selkeä sanansa sanottavana ja edustaja Mäkinäs meitä edustaa. Olemme jo pitkään sanoneet, että haluamme markkinasuuntautunutta maanviljelystä, haluamme, että tuottajat voivat elää omasta työstään. Tämän sektorin on oltava riittävän tuottavaa. Olemme puhuneet elinolosuhteista ja poliittisista päätöksistä, joita jäsenvaltiossa on tehty. Viljelijät ovat vailla puolustuskykyä elintarvikeketjujen edessä, joten tilanne ei ole oikeudenmukainen. Komission olisi, oltava, olisi pitänyt olla herkimmällä korvalla vuonna 2003 jälkeen, kun tämä toimitusketju tilanne oli hankala. Komission olisi pitänyt toimia rohkeammin ja olisi selkeästi puhuttavan äh, asetuksen puolesta. Kuluttajillakin on suoja, miksi tuottajilla ei pitäisi olla suoja, niin kuin täällä on jo sanottukin. Siksi tuen tätä aloitetta. Teemme varmasti tarkistuksia tähän suuntaan ja niin tilanne parantuu kaikille. Kun puhutaan näistä hyvistä käytännöistä, äh, niin se ei ole kovin, ne eivät ole kovin selkeitä. Meidän on selkeästi tuotava esille välikäsien ja tuo, ja toimitusketjujen epäreilut käytännöt, ne on tehtävä konkreettiseksi. Sitten nämä kaupan omat merkit, sitä asiaa on vielä vietävä eteenpäin, on osoitettu, että, että ne eivät tuo oikeudenmukaisuutta kauppaan, ne eivätkä kestävyyttä tiloille. Tämä, nämähän ovat kuitenkin niitä asioita, jotka meitä eniten huolestuttaa. Tulemme tekemään paljon tarkistuksia ja tuemme lausunnon valmistelijaa. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Rouva Peter. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. E, ja čestitam gospođi Meginis na... Kiitos, puheenjohtaja. Täytyy vain kiittää Meginisiä näkemästään vaivasta ja hän on nähnyt paljon vaivaa. Hän on myös ollut motivoitunut, kun hän on lähtenyt itse taistelemaan näitä epälojaaleja käytäntöjä vastaan tekstissä. On tärkeää, ehdottaa, miten me voimme toimia näitä käytäntöjä vastaan, koska niillä on hyvin tuhoisat seuraukset maanviljoille ja pienille. Ja pienyrittäjät voivat kadota kokonaan kartalta. Meidän on erittäin tärkeää lähteä määrittelemään toimenpiteitä, jotka tukevat PK-yrityksiä, jotka myös koskettavat suuria kauppaketjuja ja suuryrityksiä. Mitä tulee itse epälojaaleihin käytänteisiin. Me voimme todeta, että esimerkiksi kiristys, kiristäminen esimerkiksi Kroatiassa on saanut yhä enemmän jalansia. On todettu myös, että ei voida jättää meidän hallituksiamme toimimaan yksin, koska ne eivät halua keskeyttää tätä prosessia, eivätkä lähde taistelemaan esimerkiksi suuria kauppaketjuja vastaan. Esimerkiksi Kroatiassa yksi puheenjohtaja, että vastaavan yrityksen järjestön johtaja sanoi, että hän on ainakin joutunut ainakin kerran kiristyksen kohteeksi. Maanviljelijät ja pienyrittäjät ovat vahvistaneet, että heidän on yhä vaikeampi tulla toimeen ja työllistää muita, koska he ovat rahoituksellisesti niin huonossa tilanteessa. Mm, me meidän pitää voida puhua julkisesti näistä kiristys- ja uhkista kiristystoimenpiteistä. Äh, Kroatiassa äh, nämä suuryritykset, suurketjut ostavat erittäin halvalla tuotteita ja myyvät sitten niitä kovan hintaan eteenpäin, mutta tämähän ei ole yksin omaan tyypillistä Kroatialle, mutta Kroatiassa meillä on heikompilaatuisia tuontitavaroita, jossa kuitenkin sitten näkyy merkintänä, että se olisi alkuperämaa olisi Kroatia, koska niitä löytyy kroatialaista valintamyymälöistä. Ja Kroatian maanviljelijät ja tuottajat kärsivät tästä ja heidän tarjoamansa hinnat eivät enää ole kilpailukykyisiä. Nämä maanviljelijät, nämä tuottajat loppujen lopuksi kantavat kaiken riskin, ottavat suuria riskejä, koska jälleenmyyjät eivät enää noudata sopimuksissa solmittuja ehtoja. Meidän pitää toimia Euroopan tasolla, koska Kroatian hallitus yksin ei tee mitään. Rouva Senra, olkaa hyvä. Eh, gracias, presidente. Eh, gracias, señora. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Rova Mäkkinäiselle tästä työstä. Haluaisin esittää useita kommentteja. Kun tuotantoa ei enää säännellä ja kun Euroopan tasolla tarjonta ylittää laajasti kysynnän, niin olen sitä mieltä, että yksi, nämä yksittäiset välineet, jotka liittyvät esimerkiksi maitopakettiin ja YMPhen, tai, tai nämä vapaaehtoiset eettiset säännöt, nämä eivät voi olla ratkaisu. Täällä on puhuttu paljon Espanjan hallituksesta ja se on otettu usein esimerkiksi, koska se on ollut pioneeri täytäntöön pannut maitopaketin toimia. Nyt McKinney mainitsi jälleen Espanjan hallituksen koskien tätä tuotantoketjua kuitenkin se, mitä omassa maassani tapahtuu näinä päivinä ja Galisiassa, mitä, mitä maitosektorilla siellä tapahtuu, se osoittaa kyllä, ettei näistä toimista ole yhtään mitään hyötyä. Haluaisin vielä selittää teille, että maitosektori on ollut kesäkuusta asti kaduilla ja viime lauantaina 6,5 miljoonaa litraa maitoa on kaadettu pelloille ja heitetty menemään, koska tilanne on täysin kestämätön. Laidon tuottajat ovat päättäneet eh, lukkiuttaa panna, panna stopin koko tu, tuotannolle ja aloittaneet tällaisen maitolakon. Ja vaikka näin valtavat määrät maitoa on kaadettu pois, ja Galiciassahan muuten tuotetaan eh, lähes 50 prosenttia Espanjan maidosta, niin tämäkään ei vielä riitä jotta päästäisin neuvottelupöytään ja päästäisin sopimukseen. Minusta todella on kiireellistä huomioida se, mitä tapahtuu, ja meidän on palattava sellaiseen julkiseen politiikkaan, jonka kautta pakotetaan toimijat pitämään kiinni sopimuksista ja, ja että saataisiin aikaan järkeviä sopimuksia. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Edustaja Zulo. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollega McKinneysellekin. Hän on saanut aikaan varsin synteettisen asiakirjan, jossa on käsitelty kaikkia tärkeimpiä asioita, jotka liittyvät tähän ongelmaan. Nämä hyvän kapottavan vastaiset käytännöt elintarvikealalla ovat olleet vallalla jo vuosia. Paljon on puhuttu, mutta haluaisin hetkeksi palata vielä tähän peruskäsitteeseen. Puhumme tästä tänään, koska olemme seuraamassa kuinka tämä vapaaehtoinen aloite epäonnistuu. Se ei toimi. Meidän on tehtävä päätöksiä. Meidän on toimittava niin, että, että vapaaehtoisuudesta tehdään loppu. Nämä käytänteet vahingoittavat ketjun heikoimpia lenkkejä, ensinnäkin kuluttajia – Tänä päivänä puhumme enemmän tuottajista kuitenkin. Tuottajat ovat taloudellisesti nyt heikossa asemassa. Myös järje- järje- organisatorisesti viljelijöillä ei ole enää sopimus neuvottelupöydässä tarpeeksi, tarpeeksi va- valtaa pärjätäkseen tuossa ketjussa. Ja usein tuottajat joutuvat hyväksymään epäreiluja sopimuksia ja olosuhteita, jotka joita on oikeastaan mahdoton hyväksyä, joiden kautta ei edes enää selviydytä. On siis hyvin tärkeää, että Eurooppa olisi yhtenäinen ja auttaisi maatalousalaa. Mikäli jatkamme samaa rataa, ei viljelyssä ole enää mitään järkeä. Maatalous on tuottaa ostaa tuotteita, mutta siihen liittyy myös kaupallistaminen ja jakelu. Siksi on erittäin tärkeää, että tämän aloitteemme kautta asetettaisiin periaatteet ja vahvistettaisiin suuntaviivoja, vähimmäissääntöjä, joihin olisi sopeuduttava jäsenvaltioissa. Olisi myös tärkeää, ettei heitetä pois hyviä tuloksia eri valtioissa – Direktiivit ovat hyviä, mutta meidän on myös arvioitava, mitä eri maissa on saatu aikaan, millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty. Kiitoksia. Merci, merci. Kiitos. Edustaja Ropi. Ačiū pirmininkė, prisidedu prie sveikinimų. Kiitos puheenjohtaja. Muiden puhujien tavoin minäkin haluaisin kiitellä edustaja Mäkkinesiä tehdystä työstä. Toivon, että tästä asiakirjasta on hyötyä. Meillä oli Liettuassa samantyyppinen tilanne. Parlamentti hyväksyi siellä lainsäädäntöä, ja kaastui voimaan tänä syksynä, mutta kuitenkaan ei saatu aikaan sitä vaikutusta, joka oli toivottu vaikutus, koska ei pysty säätelemään sitä, miten kauppaketti ketjut suhtautuvat arvon kettymiseen. Eli parlamentti lopulta itsekin luopui tästä hankkeesta. Nyt maidon tuottajat ja kuluttajat taas pyytävät EUn toimielimiltä sitä, että saataisiin koko kauppaketjuun paremmat asetelmat. Toivottavasti on saatu riittävästi allekirjoituksia syksyn loppuun mennessä. Tänä päivänä kukaan ei suojele tuottajamme, viljelijät saavat ainoastaan riittävät tulot, ettei mennä konkurssiin. On muistettava myös tämän vuoden alun tapahtumat Venäjän kauppasaarto – Viljelijöiden velvollisuus on tuottaa hyvälaatuisia tuotteita määräaikaan mennessä ja kansallisten EUn toimielinten tehtävän huolehtia siitä, että viljelijämme saavat reilun korvauksen, jos otetaan huomioon myös tuotantokustannukset. Muuten kaikki toiminta jää ilman toivottuja tuloksia. Meidän on ajateltava, mitä oikeuksia on, kun ajatellaan maidon, hedelmien tai perunan ostajilla. Miten voidaan maksaa eri hinta, joka ei perustu edes laatueroihin? Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Dantin. Kiitos puheenjohtaja. Me annoimme kollega McKinneksille tämän mietinnön, tiesimme, että hän tekee laadukasta työtä, emme ole pettyneitä hänen siihen, mitä hän on meille tuottanut. Tässä yhteydessä minä haluaisinkin pohtia kahta kysymystä kun meillä on yhteisessä markkinajärjestelyssä pyrkimyksenä vahvistaa tuottajien valtaa ja vaikutusvaltaa, niin tämä on etuoikeus. Komissio on antanut tässä kilpailulain myötä meille mahdollisuuden vain rajata, kun me ryhmitämme tuottajia, antanut meille vain yhden markkinan osuuden, joka on vain 15-20 prosenttia riippuen tuotantosektorista 33 maidon kohdalta. Tässä voidaankin ihmetellä, miksi ollaan niin hiljaisia komissiossa, kun voidaan katsoa millä vauhdilla suurjakeluryhmittymät keskittyvät, ja ainakin näin on tapahtunut joissakin meidän maissamme. Tänä päivänä meillä on paljon ryhmittymiä, jotka itsessään edustavat yli 15 prosenttia jakelusta, ja jotka jatkavat tätä sotaa äh, alhaisine hinteineen ja jota maksavat omille tuottajilleen. Eikö tässä nyt voisi kysyä komissiolta suoraan, mikä on sen filosofia, kun puhutaan kilpailulainsäädännöstä? Sen jälkeen, kun EU luotiin, kilpailuoikeus miellettiin yhden ainoan näkemyksen mukaan. Sen tuli palvella kansalaista kuluttajaa. Eikö tässä nyt ole Euroopassa tällä hetkellä, jossa on erittäin korkeat työttömyysluvut, tulleet siihen tilanteeseen, jossa tämä kilpailuoikeuden pitäisi palvella työtä tekevää kansalaista? Kun puhun työtä tekevästä kansalaista, puhun kaikista työpaikoista. Maanviljelijät meitä koskettavat aivan erityisesti ensisijaisesti, mutta kyllähän tämä koskettaa kaikkea tuotantosektoria meidän pitäisi, meillä on todella velvollisuus esittää tämä kysymys, koska jos kilpailuoikeus ottaa työtä tekevän kansalaisen huomioon, silloin voitaisiin ehkä joustaa sillä, sillä tavalla, että voimme tukea niitä aloitteita, jotka niin sanotusti tukevat kuluttajia, mutta jotka polkevat jatkuvasti kuitenkin hintoja alaspäin. Minä tulen tekemään tarkistuksia tähän mietintöön tässä mielessä. No, Paul. Kiitos. Paul Brennan seuraavaksi. Eh, um, I think it's Kiitoksia puheenjohtaja. On varmasti selvää, että hyvän kauppaan tavan vastaiset käyttäneet tuovat rakenteellisia ongelmia markkinoille ja tämä sitten taas heijastuu laajemmin elintarvikeketjun toimimiseen. Maito ja maitotuotteet on nyt selkeä esimerkki, se on täällä aikaisemminkin mainittu. Selkeästi prosessia on huonosti käytetty. Viljelijöiden on oltava aktiivisesti mukana tässä tuotantoketjualoitteessa. Tästä asiasta olisi keskusteltava McKinneysin kanssa. Me kaikki varmasti mielellään näkisimme, että viljelijät ovat suoraan mukana tässä eh, toimitusketjualoitteessa, joka on vapaaehtoinen. Komission olisi myös eh, otettava oppia tästä toimitusketjualoiteprosessista. Jos tässä onnistumme, ja varmaan se on mahdollista, niin ei välttämättä tarvita lainsäädäntöä, mutta tarvitsemme EU-laajuista koordinaatiota. Ja odotamme, että, koordina- että komissio auttaa tässä koordinaatiossa. Sitten on myös hyvin selvää, että mitä pidempiä ketjut ovat, sitä todennäköisempää on, että ongelmia esiintyy. Pidemmät toimitusketjut ovat erityisesti ongelmallisia ympäristön kannalta ja varmasti myös ilmastonmuutoksen kannalta. Joten syitä on paljon toimia tällä alalla. Kuluttajien on saatava kunnosta tavaraa kohtuuhinnalla niin, että ketjut ovat lyhyempiä. Niko, Nikolson täällä mainitsi elefantin huoneessa. Ikään kuin ja, jakelija olisi tämä, tämä elefantti tai virtahepo. Virtahepoja on ehkä kaksikin. Yksi on niistä varmasti jakelija, mutta toinen on kuluttaja. Kuluttaja on minun mielestäni yhtä voimakas kuin jakelija. Kyllä supermarketit reagoivat siihen, mitä kuluttajat haluavat. Jos kuluttajat haluavat tiettyä Vietnamissa viideltyä vihannesta, kun se on nyt uusi, uusi markkinoilla ja huippukokit käyttävät sitä, niin kyllä kuluttajat lähtevät pyytämään sitä kaupasta ja sitä sinne hyllyyn sitten toimitetaan. Meillä on myös esimerkkejä 90-luvulla jolloin asiakkaat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuallakin Euroopassa pyysivät ja vaativat supermarketeilta takkuitaan sille, että, että kehitysmaista tuleville, tuleville tuotteille, tule, tulevista tuotteista tuottajat ovat saaneet kunnollisen korvauksen ja tästä alkoi reilun kaupan liike. Nyt suurimmassa osassa supermarketteja Euroopassa on, näitä reilun kaupan taattuja tuotteita, joiden kautta voidaan olla varmoja, että banaania ja äh, äh, kaakaon tuottajat saavat kunnon korvaukset. Euroopassa meillä ei ole omille viljelijille tällaista vastaavaa järjestelmää. Toisin sanoen, kun kuluttaja menee EUn supermarkettiin ja niin ostaa sieltä EU-ssa tuotettuja tuotteita, niin kuluttajana meillä ei ole mitään käsitystä siitä, onko tuottaja saanut asianmukaisen hinnan tiettyjä sertifiointijärjestelmiä on kyllä olemassa, joiden mukaan nähdään, ovatko ne luomutuotteita tai onko pidetty kiinni eli eläinten hyvinvoinnista tai onko kyseessä kolmannen maailman reilun kaupan tuote, mutta me emme tiedä, ovatko omat tuottajamme saaneet asianmukaisen hinnan tuotteistaan. Euroopan unionin tasolla on todella suurta tarvetta sellaiselle sertifiointijärjestelmälle, jolla voidaan varmistaa se, että tuottajat tiedät, tietävät, että, kuluttajat saavat, että tuotteet saavat asianmukaisen hinnan meillä on myöhemmin tänään tapaus ja Englannin ja Walesin viljelijöiden kanssa tapaaminen, jossa keskustelemme juuri tästä tällaisesta sertifiointijärjestelmästä. On aika kiinnostavaa, että, että yksi asioista, joka on tuotu esille, joka liittyy tähän Dantanin argumentointiin, liittyy kilpailulainsäädäntöön. Voisimmeko ottaa todella EU-tasolla tällaisen tällaisen reilun tuottajamerkinnän ilman, että rikkoisimme kilpailusääntöjä. Tämä on asia, jota on tutkittava. Me tunnistamme, tunnustamme jakelijan vallan, mutta meidän on, on myös tunnustettava kuluttajien valta. 2-30 prosenttia Euroopan kuluttajista varmastikin olisi valmiita maksamaan enemmän maitotuotteistaan tai EU-ssa tuotetusta ruoasta jos olisi takeet eh, riippumattoman sertifiointijärjestelmän kautta siitä, että tämä ylimääräinen hinta menisi tuottajille. Markkinoiden koko olisi yli kaksi kertaa suurempi kuin reilun, markkin, reilun kaupan markkinat. On, on todella eh, kuluttajia, jotka eivät pysty maksamaan enempää tai eh, jotka eivät välitä, mutta 30 prosenttia kuluttajista kyllä välittävät ja pystyisivät maksamaan enemmän, mutta ainoastaan mikäni on riippumattomat ja sertifiointijärjestelmät, joilla tämä taataan. Ja tässä asiassa olisi toimittava kiireellisesti. Oui, merci. Kiitos. Edustaja Boda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, felicit și eu raportoarea pentru munca depusă. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiitellä valmistelijaa tekemästään työstä. On hyvin tärkeää, että saadaan tällaista säätelyä. Täällä maatalousvaliokunnassa kaikki tiedämme, että tuottaminen ei ole vaikeaa, sinänsä vain tuotteen myyminen. Varmasti tarvitsemme tällaista säätelyä, koska kaikki tiedämme, miten hankalaa säätely on tällä alalla. Jos katsotaan esimerkiksi taaksepäin, kun lähdettiin puhumaan lihan tuotteiden merkinnöistä, niin silloin oli aluksi vastustusta tuottajien puolelta, mutta meidän on ajateltava kuluttajan etua. Totta kai haluamme suojella viljelijää, tuottajaa, mutta tämä liittyy kyllä läheisesti kuluttajan etuihin. Kuluttajan on tiedettävä, minkälaisia elintarvikkeita syö. Saksalainen kollega sanoi, että – tämä on keskeinen kysymys, kun esimerkiksi saksalaisessa pakkauksessa myytävä maito tulee jostain toisesta maasta, niin tässä ei pitäisi syytellä tietenkään kuluttajaa, vaan meidän on katsottava elintarvikeketjuja. Meidän on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat valita, mistä ostavat ruokansa Vietnamista, Kiinasta vai EUsta. Merci. Kiitos. Edustaja Dessa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ryhmäni nimissä minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää Mairead McKinneysia siitä, että hän on ottanut tämän tärkeän aiheen esiin. Me annoimme tietoisesti tämän aiheen Mairead McKinneylle, koska tiesimme, että hän voi tehdä tässä aivan loistavaa työtä. Nyt on puhuttukin jo kollegoiden puheenvuoroissa siitä, miten tässä tarvitaan toimia nyt meijereiden osalta. Esimerkiksi on tarjottu maitoa tietyllä hinnalla tietyn sopimuksen mukaan. Ja sitten tuotemerkki on sellainen, että ei tiedetä, minkä meijerin tuotteesta on kyse. Eli silloin jokainen kuluttaja olisi kysynyt, että missä tämä maito on, jota aikaisemmin ostin, mutta nyt kun on kyse kaupan merkistä, niin kuluttaja ei huomaa, että meijeri on muuttunut. Sekin on ehkä pienellä sinne merkitty, mutta sitä ei niin huomaa. Ja sitten sitovat hinnan rajat. Ei voida ajatella, että hinnasta keskustellaan 40 päivää sen tai että maksu suoritetaan 40 päivää sen jälkeen, kun maito on toimitettu. Ja sitten mitä tulee toimitettaviin määriin ja aikatauluihin, näistäkin asioista pitäisi puhua. Nyt siihen ei ehkä ole aikaa, mutta Mraid, keskustelemme tästä vielä ja varmasti saat tästä lausunnosta sellaisen, että se ajaa tuottajien etua ja tätä ajatusta tuemme ryhmässäni edelleen voimakkaasti. Merci. La parole est à monsieur Beauvais. Kiitos, edustaja Bové. Dernier intervenant avant Viimeinen puhuja on Rova Mäkinesia. Hyvä puheenjohtaja, haluan ensinnäkin onnitella Rova Guinnessia rohkeudestaan, koska tämä oli en todellakaan ensimmäinen mietintö elintarviketketjusta. Eh, Ensimmäinen mietintö, jossa puhutaan, kuinka välttämätöntä on kattaa kulut ja kustannukset ja toimia siten, että tuottajat voisivat myydä hinnoilla, jotka kattaisivat heidän kärsimänsä kulut. Meidän pitää nyt lähteä ajattelemaan lisäarvon jakamista tuottajien, jalostajien, jakelijoiden kesken. 5, 6, 7 mietintöä on jo laadittu, jossa sanotaan aina samaan. Valitettavasti nyt meillä on tässä oma aloitemietintö, jossa puhutaan samasta asiasta. Eihän tämä valiokunta ole nyt syytettyjen penkillä, vaan Euroopan unionin komissio, joka ei vuosien ajan on kieltäytynyt etenemästä ja kieltäytynyt tekemästä yhtään mitään vastatakseen. Ainut vastaus, joka on saatu, keskustelun aikana oli YMPn, äh, ref, YMPn reformin aika, keskustelun aikana pysäytettiin äh, asian eteneminen yle, yhteisen markkinajärjestelyn kautta. Minä nyt tässä olin miettinyt, mitä tässä nyt enää keskustellaan äh, komission edustajan kanssa. Jos me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän pitää puolustaa tuottajia, toimia siten, että elintarvikeketjussa kaikki on tasaveroista, meidän pitää laatia ihan selkeä päätöslauselma meidän pitää olla selkeitä. Viides päivä lokakuuta tapaamme eh, herra Filoganin. Meillä on Strasbourgissa täysistunto. Meidän pitää antaa nyt viimeinen uhkaus, ultimaatumi. Anteeksi, kysyy puhuja. En ymmärrä, sanoo puhuja. No niin se on vielä parempi huomenna. Me tapaamme hänet huomenna, sen parempi. No huomenna selvin sanoin puhumme hänelle, joko te lähdette läätämään, säätämään lakia tästä maanviljelijöiden eduksia tästä tasaverosta jakelusta, mutta meillä ei ole mitään neuvottelemista tai keskustelemista hänen kanssaan. Jos ei komissio osata mitään mielenkiintoa eikä anna mitään jatkoa tälle, niin minä ehdotan, että tämä valiokunta keskeyttää tämän pelleilyn, tällaisen niin sanotun keskustelun Euroopan unionin komission kanssa. Merci, monsieur Bo- Kiitos, edustaja Bove. Ja annan Rauva Mäkinesille vielä puheenvuoron. Hän voi tehdä yhteenvedon kuulusta kommenteista ja keskusteluista. Ja samalla kiitän häntä loistokkaasta työstä. Ja tämä on viimeinen kerta, kun keskustelemme ennen äänestystä. First of all, thank you very much for all of your comments. Kiitoksia ja suuret kiitokset kaikista kommenteista, sekin tukevista kommenteista ja kysymyksiä esittävistä kommenteista. Täällä 27 puheenvuoroa. Ainakin on selvää, että tätä valiokunta-asiaa kiinnostaa ja olemme asiasta huolissaan. Haluaisin nyt puhua teille aivan suoraan. Äh, haluaisin katsoa, mistä mietinnössä on kysymys ja mihin kohtaan voimme maatalousvaliokuntana puuttua Jim Nicholson puhui tästä jos olemme fokusoituja, voimme saada tehokkaita tuloksia. Jos haluamme saada mukaan kaiken mahdollisen, niin voi olla, että menetämme enemmän kuin alun perin aioimme. Haluaisin pyytää kaikkia ryhmiä muistamaan myös sen, että IMKO-valiokunnan mietintöön voidaan tehdä tarkistuksia. Teidän kollegoita siinä valiokunnassa, niin heidän kautta voidaan tehdä tarkistuksia IMKOn mietintöön. Se on tietenkin laajempi kuin niin 17. syyskuuta on määräaika. Sitten näistä kaupanomista merkeistä. Tämä on todella tärkeä asia. De Castro puuttui siihen alun perin. Meidän pitäisi tarkkaan katsoa, mihin kohtaan voisimme tehdä tarkistuksen, jotta tämä asia saataisiin läpi. Se on todella tärkeä validipointi. Jos se voitaisiin linkittää suoraan viljelijöihin, voimme pitää sen tässä. Haluaisin tehdä kanssanne työtä sen osalta. Sitten täällä on hyvin paljon ajatuksia, tein laajat muistiinpannot kaikista näistä ehdotuksista, aivan tästä viimeisestä ajatuksesta herra Bovelta. En täällä puolusta herra Hogan ja hän pystyy puolustamaan itse itseään. Hän on ensimmäinen komission jäsen, jonka kanssa olen tehnyt työtä, joka on todella tuonut tämän asian käsiteltäväksi. Minun mielestäni se on tärkeää. Olen sitä mieltä, että herra Juncker, jos luette hänen viime viikkoisia päätelmiä, hänkin puuttui tähän asiaan. Joten ei meillä ole mitään ratkaisua, mutta ainakin meillä on tiettyä suuntaa komissiolta. Komissiota tämä alue kiinnostaa. Vielä lopuksi, monet, me olemme täällä, koska monet teistä ovat vaatineet toimintaa. Joissakin tapauksissa tuotantoketjussa on tapahtunut parannusta, mutta olemme täällä puhuneet, että tarvittaisiin lainsäädäntöä Toivomme, että saamme kertomuksen komissiolta tämän vuoden loppuun mennessä koskien sitä, tarvittaisiinko lisätoimia, jotta näihin asiaan voitaisiin puuttua EU-tasolla. Ymmärrän, että tätä kertomusta ei tule tämän vuoden loppuun mennessä, vaan se menee ehkä ensi vuodella, mutta ehkäpä komissio voisi tätä kommentoida. Odotan tarkistuksenne ja mielelläni tekisin yhteistyötä kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Merci, merci madame. Kiitos Rouva Mäkinnäs näistä täsmennyksistä ja laadukkaasta työstä, jota tulette jatkamaan tämän mietinnön myötä. Sehän tuli hyvin voimakkaasti esille puheenvuoron myötä, kuinka tärkeät panokset ovat tällä hetkellä ottaen huomioon tämän nykytilanteen, joka on vallalla EU:ssa. Nyt ehdotan, että siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan tältä aamulta. On y va Donc, comme je l'évoquais à l'instant, je veux... Kuten äsken sanoin, minä pyydän vielä muutamia sekunteja. Voisit olla paikalla ja keskittyä äänestämään äh, edustaja Kirskin mietinnöstä, mietintöluonnoksesta. Tässä puhutaan öö, tästä vanhentuneesta asiasta, joka pitäisi nyt käydä läpi. Hän ei itse voi äänestää tästä, koska hän on neuvostossa Luxemburgissa, neuvoston kokouksessa Luxemburgissa ja minä hänen nimissään pyydän uudestaan anteeksi. Siis Kirski puhuu komission ehdotuksesta, jossa pyritään poistamaan 76 direktiivi, jossa puhutaan öljyn ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuudesta ja sen määrittämisestä koska nämä direktiivin määräykset on otettu jo vuoden 2006 asetuksissa uudestaan esille ja toisaalta vuoden 2006 asetus, jossa puhutaan sokerin uudelleenjärjestelystä. Siellä meidän pitäisi, tämähän vietiin loppuun vuonna 2009-2010 tämä kampanja, kun tilanne on tämä. Ja kun on päästy ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen neuvoston kanssa, edustaja Siekerski on tehnyt yhden tarkistuksen, yhden ainoan tarkistuksen tähän mietintöön, jossa liitetään referenssi sisämarkkinoihin, jossa, joka liittyy jurivaliokunnan äh, suositukseen. Se on saanut hyväksynnän juurivaliokunnassa tämä äh, oikeudellinen suositus. Me voisimme nyt äänestää tästä ehdotuksesta ongelmitta. Eli ehdotan, että äänestämme nyt tämän tarkistuksen numero, äänestämme tarkistuksesta numero yksi, jota edustaja Sekerski itse ehdottaa, että tämä on lisäoikeusperusta. Ei kuka puoltaa tätä tarkistusta numero yksi, jota edustaja Sierski on tässä muodossa esittänyt. Kuka vastustaa? Tyhjää äänestäviä. Kaksi. Kiitän. Eli tarkistus on näin ollen hyväksytty. Saman tien ehdotan, että äänestämme tästä, tästä koko tekstistä, nyt näin muutettuna koko tekstistä käden huutoäänestyksellä. Anteeksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 0 vastaan ja kaksi tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Kiitos. Ja näin äänestämme vielä lainsäädäntöpäätöslauselmasta sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslausuma hyväksytty 37 puolesta, kaksi tyhjää. Kiitän teitä. Äänestys on päättynyt ja, ja kokous tältä aamupäivältä on päättynyt. Tapaamme kello 15. Jatkamme kokoustyöskentelyä. Kiitos. Hyvää ruokahalua kaikille. Yes. Jordan Tennis